Uh, so good afternoon everybody. Um... Hyvää iltaa kaikki. Tervetuloa iltapäivän kokoukseen. Tervetuloa myös nettiyleisölle. Ne, jotka katsovat netistä, niin muistutan, että meillä on uusi uutislehtinen teille käytössä, johon, joka löytyy valiokunnan nettisivulta. Siitä näkee, mitä valiokunnassa on meneillään. Nyt siihen kuuluu ensimmäistä kertaa raportti kaikista ensimmäisen käsittelyn neuvotteluista, joissa valiokunta on mukana, joten voi pitää silmällä aikataulua sielläkin. Neljä kohtaa meillä on täksi iltapäiväksi. Kaikki niistä ovat lausuntoja muille valiokunnille, mutta silti hyvin tärkeitä. Ensimmäinen, ensimmäinen joka koskee kolmansien maiden ja tavaroiden palvelujen pääsyä unionin sisämarkkinoille koska tässä on symmetrinen politiikka-osa, joka liittyy julkisiin hankintoihin. Teemme siinä aktiivisesti työtä juuri nyt. I call it, symmetrical, uh, Minä kutsun sitä symmetriseksi. Frank Engel on eh, valmistelija. Hän on myös varjoesittelijä julkisen hankintojen direktiivissä. Hän ei pystynyt tulemaan paikalle, joten Schwab on hänen tilallaan. Ja Rova Barbara Weiler on sitten varjoesittelijä SD-ryhmälle. Lökegaard on sitten Alderyhmän varjo. Rova McClarkin sitten ECR-ryhmälle. Jos hän ole täällä, niin ehkäpä minäkin sitten kattaisin sen kiinni. Nyt pyydän Andrea Schwabia aloittamaan keskustelun kertoa meille myös, miten hän aikoo edetä, tai miten herra Angel aikoo edetä asian kanssa. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ähm, die Stellungnahme, die der Ausschuss für Binnenmarkt... Hyvät naiset ja herrat, äh, lausunto asiasta vastaan oli ulkomaankauppavaliokunnalle markkinoille pääsystä. Sillä hän on tietty esihistoria, jolla on tekemistä senkin kanssa, että poliittiset kannat kysymyksestä, että miten Euroopan pitäisi ulkomaankauppapolitiikassa toimia pitkäjänteisesti. Periaatteessa on kaksi erilaista koulukuntaa ajatella. Toiset sanovat, mark- maailman markkinat täytyy pitää avoinna, koska me EUna, juuri kun meillä on hyvin vientisuuntautunut pk-yritys, kerrostuma. Meillä on suuri intressi siihen, että kansainväliset markkinat olisivat avoimet. Sitten on toinen koulukunta, joka herättää sen vaikutelman, että ikään kuin Euroopassa voitaisiin tai otettaisiin käyttöön mekanismeja, jotta kun ajatellaan muita kauppatalousmahteja, joiden markkinat ovat täysin auki, että näin voitaisiin heidät sitten pakottaa poistamaan nämä viimeisimmät, tai ehkä ei viimeisimmät on understatement, että kaikki näitä on paljon. Mikä näistä koulukunnista sitten voittaa lopuksi? tai onko niiden välillä saada aikaan kompromissi mahdollista, niin voi vain sanoa, että kollega ystäväni Frank Engel ja minä olemme keskustelleet usein tästä. Hän ei voi valitettavasti olla paikalla tänään. Ja sen vuoksi yritän nyt välittää hänen ajatelmiaan erityisesti menettelytavasta sisältökohdista. Kaan emme ole yhtä mieltä, vaan siinä on meilläkin ihan keskustelun tarvetta olemassa. Puheenjohtaja sisämarkkinavaliokuntahan on tässä artikla 5 mukaan, mukainen status meillä on suhteessa asiasta vastaavaan valiokuntaan. Kyse on tässä erityisesti artiklasta 6, kohta 7. Tämä kohta koskee vain sitä, että täytyy tehdä ilmoitus ja standardi kaavaketta ilmoitukselle siinä, että syljetään ulkopuolelle tarjoajat, jotka tulevat EUn ulkopuolelta. Toiseksi sitten sitten 17 kohta 2 ulossulkemismenettelystä, anteeksi, valiokuntamenettelystä on kyse. Ja tässä on sitten kyseessä neuvoston päätös, joka koskee avoimia urakkatarjouksia ja sitten on kysymys siitä, että pitäisi poistaa 58 57 sektorikohtaisessa direktiivissä tähän mennessä olleet artiklat. Sitten on kyse monista artikloista, joissa sisämarkkinavälikunnalla on kauppavaliokunnan kanssa jaettu vastuu, mitä tulee meritelmiin 2, sitten artikla 7, mitä tulee erityisen pieniin tarjouksiin, sitten 16 artikla toimeenpano, 17 menettely, 18 luottamuksellisuus, 19 raportointi. Kuten sanottu, Engeli ja minä olemme keskustelleet asiasta useasti. Olemme sitä mieltä, että sisämarkkinavaliokunta olisi voinut saada laajemmat vastuut, mutta kun kyse on asetuksesta, jota, joka on Kyhtin ja Varnien salkussa, molempien salkussa, niin sitten lopuksi kävi niin, että ulkomaan politiikka, ulkokauppapolitiikka on dominoiva ja meidän saamamme on nyt sitten ihan paras mahdollinen, mikä voitiin saada jatkokeskustelut taas tuosta valokunnan kanssa, eivät nyt näytä olevan kovin lupaavilta. Sen vuoksi nyt vähän auttaisi todeta se, että artikla kolme että olisi voinut ainakin olla jaettu kompetenssi. Tässä on kyse palveluiden tavaroiden alkuperämaasta, jotka koskevat tämän direktiivin soveltamisalaa viitataan tullikoodeksiin. Siitähän sisämarkkinavaliokunta, kuten tunnettu, on vastuussa. Tämä alustavasti vastuualueesta ja nyt sitten itse ehdotus. Tällä hetkellä 0,8 prosenttia EUn bruttokansantuotteesta koskee globaaleja hankintoja tai globaaleja julkisia hankintoja. Tämä pieni osuus on ennen kaikkea sen syytä, että ulkomaisilla tarjoajilla EUn ulkopuolelta ei ole pääsyä julkisiin hankintoihin, julkisiin tarjouskilpailuihin. Engelin mukaan kaikki nämä asiat ovat osoituksena epätasapainosta, joka on EUn ja globaalien markkinoiden välillä julkisissa hankinnoissa ja niiden markkinoissa. Sen vuoksi on olemassa visio siitä, että on valtava potentiaali, että tehokas markkinavautuminen kolmansien maiden osalta voisi olla kyseeseen tuleva ja eduksi. Kun on tätä epätasapainoa EUn ja sen julkisten hankintojen puolella ja niiden markkinoiden puolella ja sitten toisaalta julkiset markkinat kolmansissa maissa – Jotta epätasa voidaan torjua, niin ehdotettu väline voi antaa panoksen siihen, jos jotkut muutokset vielä onnistuisivat, niin globaali markkina-avautuminen voisi olla lähempänä. Frank Engel arvostaa kovasti sitä, että komission ottama väline ei tulisi paperitiikereksi, vaan täytyy varmistaa, että tämä välinen käyttö sitten todellakin lopulta myös onnistuu tehokkaasti eikä tule sellaisia sivuvaikutuksia, joita ei haluta, jotka sitten haittaisivat Euroopan taloutta. Tässä viimeisessä lausessa onkin vedetty yhteen, mitä vaikeuksia EUlle tulee tästä välineestä ja sitten olenkin iloinen keskustelusta komission kollegoiden kanssa siitä, että miten kysymyksessä edetään ja odotan kovasti keskustelupanoksianne. Thank you very much, Andrew Schwab. Kiitoksia kovasti. Sitten annan puheenvuoron Weilerille. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe... Kiitos puheenjohtaja. Ihan tietoisesti keskeytin alustuksen, jossa sanoitte, että kyse on tavaroista, jotka tulevat EU-hun, tai pitäisi tulla. Uskon, että kyse on ihan jostain muusta, mutta että EUn hyödykkeet pääsisivät, voitaisiin viedä jonnekin muualle. Koska tietysti, kuten Roshaapi sanoi, meidän markkinamme ovat suhteellisen avoimet ja uskon, että riippumatta siitä, että mikä kehitys Euroopassa seuraavan 50 vuoden aikana tulee olemaan, riippumatta siitäkin, miten rahoituskriisi ratkaistuu tai edelleen kehittyy, niin meidän markkinoita me emme sulje enää pitäisin sitä täysin absurdina. Se ei olisi Euroopan unionin intressissä ja ei taloudellisessa mielessä ja myöskin poliittisesti se olisi täysin absurdina ajatella sitä. Me olemme edelleen avoimina, kuten tähänkin asti. Ja täytyy tietysti miettiä, että miten nämä epätasapainotilat voidaan muuttaa. Minulle tärkeä, eikä minulle pelkästään. Uskon myös, että yleisölle on se, että tehdään selväksi, että tässä eivät ole tarkoituksen kohteena kehitysmaat. Reaktiot, kun, kun keskustelen ei asiantuntijoiden kanssa tai taloustieteiden kanssa, vaan kansalaisten kanssa siitä, niin että haluamme, kun meillä on vahvuutemme ja teknologia, teollisuutemme, haluammeko viedä sitä vieläkin tehokkaammin kehitysmaihin. Kyse on kaupasta samalla tasolla itse asiassa teollisuusmaiden, kuten Amerikka, Kanava, ja Japan kanssa, jotka ovat teknologisesti ja taloudellisesti samalla tasolla EUn kanssa. Ei ole kyse köyhimmistä, köyhim, ei ole kyse köyhimmistä köyhimmistä Afrikassa esimerkiksi. Se on hyvin tärkeää. Sitten toinen kohta, jossa komissio ehkä voisi meidät tästä valaista tästä asiasta Minulle ei ole ihan selvä vielä, että eikö jollain tavalla ole ristiriita sen kanssa, että mitä GPS on jo järjestetty GPA-sopimuksissa, eli julkisten hankintojen sopimuksissa, government procurement agreements, onko niissä pelivaraa tai välineitä, jotta markkinavautuminen avautuminen niin kutsutuiden kolmansien rikkaiden maiden osalta voitaisiin saavuttaa, kahvia kiitos, että voitaisiin se pakottaa tai ainakin parantaa. Eikö ole mahdollista, että kun on olemassa näitä välineitä, eikö sitä voida saada aikaan niillä? Sitä en nyt voi sanoa minä, mutta mitä tulee, jos puhutaan Amerikasta, niin sehän usein mainitaan ensimmäisenä näistä maista. Niin koko juttu juttu, jos ajatellaan sitä Amerikan suhteen. Nythän aloitetaan juuri FTA-neuvottelut Yhdysvaltain kanssa, niin vapaakauppasopimus tietysti se tulisi ankkuroiduksi siihen, että kauppa on tasapainoista kahdenvälisesti. Muutenhan emme tarvitsisikaan mitään FTA-sopimuksia. Eikö siinä tule tämä koko asia esille? Jos nyt sitten suurella innolla, kuten olen kuullut, niin komissio ja neuvostokin vieläkin suuremmalla innolla sitten lähtevät viemään tätä FTA-asiaa eteenpäin. Möchte ich noch mal gerne wissen, wo machen wir diese Grenze? Ähm, sitten kernaasti tietäisin, että mihin tämä raja vedetään kehitysmaihin. Ehkäpä se on 333 sivulla, josta olen lukenut, mutta olisi kovin avuksi tietää, että mi- mihin, miten nämä määritellään. Toiseksi viimeinen kohta on sitten ne kohdat, jotka käsittelemme yhdessä ulkomaankauppavaliokunnan kanssa, herra Schwab, on ihan oikein, mitä hän siellä luetteli, mutta yhdessä kohdassa ottaisin sen esille erityisesti, koska siitä olen aika vähän, olen ylpeäkin, että kun ajatellaan näitä molempia muita hankintalakeja, niin siellä on saanut tämän asian läpi. Nimittäin artikla 7, abnormally low tenders, epätavallisen vähän pienet tarjoukset halvat tarjoukset. Olen kuullut, että Venäjän kanssa onkin niin, että nämä peiteltyt tuet, valtion tuet ovat mukana ja Euroopan unionihan on jopa menee niin pitkälle sellaisia maita vastaan, jotka ovat selvästi köyhempiä kuin EU, mutta tiedämme, että rikkaat maat, kuten Yhdysvallat ja Japani, niin tietysti siellä annetaan valtion tukia ja se tietysti selittäisi erityisen halvat tarjoukset. Mielestäni se on hyvin tärkeä kohta, jossa täytyy, jos luotamme tätä lakia, niin meidän täytyy se ottaa selvästi esille. Sitten menettelytavasta. Viimeinen kohta on ihan selvä. Meillä on vähän omaa toimivaltaa, eikä paljon myöskään yhteistä toimivaltaa, mutta keskustelu on niin tärkeä tästä laista, koska tämä on uutta maata uutta aluetta, halutaan tehdä asioita Euroopan teollisuuden vuoksi, eikä teollisuus oikeastaan halua sitä. Eli argumentaation kannalta, ja jotta se voidaan käydä poliittisesti asiallista keskustelua, niin periaatteellisia harkintoja täytyy myös suorittaa, ja sen vuoksi olisi hyvä, että meidän valiokunnattamme otettaisiin vahvemmin mukaan. Ei virallisesti, sehän ei ole enää mahdollista, mutta ainakin epävirallisessa mielessä ja vapaaehtoisella pohjalla ulkomaankauppavaliokunnan taholta että ottaisivat meidät mukaan, jos vaikka järjestävät vielä kuulemistilaisuuden ensimmäisessä niin paikalla. Mutta uskon, että kun aihe on näin monimutkainen, niin varmasti tulee vielä asiantuntijakuulemisia. Ja sitten, että meitä ei olisi virallisesti, mutta ainakin epävirallisesti olemme kutsuttuja, ainakin varjoesittelyjen tiimi sinne, niin saataisiin sisäpiiritietoa vielä. Kiitos. Uh, thank you very much. Uh, Mr. Kiitoksia kovasti, Jolly Kekard. Thank you, Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Olen herra Schwabin kanssa samaa mieltä, että tässä on kaksi hyvin erilaista koulukuntaa. Tuskin kukaan epäilee, mitä koulua minä edustan. Olen sataprosenttisesti samaa mieltä, että meillä täytyy olla kauppakumppaneita kolmansissa maissa. Tavoitteena täytyy olla tilanne, että Euroopan yrityksellä on pääsy kolmansien maiden markkinoille ja toisinpäin. Minä kuitenkin uskon voimakkaasti vapaisiin markkinoihin. Ja nykymuodossaan ehdotus on väärä. Pitää siinä painotetaan voimakkaasti vastavuoroisuutta ja minä, me emme usko siihen. Ulkomaisten tarjoajien sulkeminen pois Euroopan markkinoilta ei avaa kotimaisia markkinoita. Päinvastoin. Sulkee markkinoita, koska todennäköisin seuraus on vasta vuoroinen toimi eurooppalaisia yrityksiä kohtaan. Se myöskin – lisää hallinnollista taakkaa ja kuluja ja maksuja ja veroja. Kommentoisin ehdotusta ensin laajemmin. Kukaan ei ole aikaisemmin puhunut tästä näyttöperusteesta. Komission lähestymistapa on voimakkaasti arvioitu jopa sen omassa vaikutusarviolautakunnassa. Näyttö on heikko. Näyttö on heikko, he itse sanovat. Meidän täytyy kuunnella tätä. Tässä voisi olla kysymys komissiolle. Miten tämä johtopäätös tehtiin? Tämä on voimakas kanta komissiolta. EU pitäisi olla avoimempi kauppakumppaneiden kanssa. Ja tutkimukset ovat, tutkijat ovat vieneet pohjaa heidän mukaansa. Intialaiset ja kiinalaiset ovat avoimempia kuin EU minä en tiedä, mistä tämä epätasapaino tulee. Minä tarvitsen näyttöä. En usko, että tutkijat tukevat meitä tällä hetkellä. Miksi emme kuuntele ihmisiä, jotka tätä tutkimusta tekevät? Joten erto sinänsä on kyseenalainen. Se saa myös oksaa EUn perusperiaatteelta, eli sisämarkkinoilta. Esimerkiksi kiinalainen tarjous voidaan hyllä, tulla hyllytyksi Lontoossa, mutta sitten Madridissa tai Budapestissa joku sama tarjous voidaan hyväksyä. Mitään vääntöä ei synny. Viittaa artiklaan 6. Se on se pääongelma. Se koskee tarjousten hylkäämistä paikallisissa viranomaisissa. Heillä ei ole usein mitään kokemusta tällaisten päätösten tekemisessä. E- ehdotan, että artikla 6 hylätään ja järkevät metodit 8 ja 8-11 kohdissa hyväksytään. Tämä koskee tarjosta hylkäämistä maista, jotka rajoittavat EU-tarjouksia. Artikla 8 jättäminen, kuten se hylkääminen, meinaa myös, että meillä on vähemmän päällekkäisyyttä. Jos komissio käy neuvotteluita markkinoiden avaamiseksi, joku brasilialainen yritys Tanskassa tulisi suljettua pois markkinoilta, niin se vesi pohjaa neuvottelulta. Siinä ei ole mitään järkeä. Mutta minulla on kysymys komissiolle. Miten tämä toimii? Varmasti sovellusalasta olemme samaa mieltä, eli tarvitsemme avoimempia markkinoita. Mutta oikea sovelluksen alan löytäminen on tärkeää. Uh, thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti. Ryydä, olkaa hyvä. Vielleicht mein Vorredner erstaunen, aber ich teile... Hämmästytän edellisiä puhujia, mutta olen samaa mieltä melkein kaikista paitsi yhdestä. Mielestäni direktiivi pitäisi hylätä kokonaan, tai siis asetus, koska on todellakin sitä mieltä, että tämä on väärä väline. Ei voi julkisilla hankinnoilla tehdä kauppapolitiikkaa. Siihen se ei ole tarkoitettu. Täytyy tietysti huolehtia siitä, että ei tule polkumyyntitarjouksia. Täytyy huolehtia siitä, että oma, julk, omat julkiset hankinnat ovat mahdollisimman avoimet. Mutta viittasitte näihin analyyseihin. Jos katsotaan EU-komission omia tilastoja, niin osoittautuu, että julkisissa hankinnoissa vain 1,6 prosenttia on rajat ylittäviä tarjouksia todellakin ja jos vieläkin lisätään siihen tytäryhtiöt, niin 15 prosenttia silloin. Se tarkoittaa, että usein paperilla ollaan avoimia, mutta todellisuudessa tietysti julkiset hankinnat ovat ensisijassa hyvin rajoitetut markkinat, eikä markkinat, joilla pitäisi tehdä tässä kauppapolitiikkaa. Ja sitten olette tietysti täysin, artiklasta 7 täysin oikein. Pienet julkiset äh, tarjoajat ovat täysin ylirasitettuja, jos, tai palvelujen pyytä, tarjousten pyytäjät ovat täysin ylirasitettuja, jos pidetään kauppapolitiikkaa ne eivät ole ollenkaan siihen kasvaneet, eivätkä pysty siihen tehtävään kasvamaan, ja silloin hankinnasta tulee vieläkin kalliimpia ja byrokraattisempia. Ja juuri se, mitä itse asiassa olen arvioinnilla äh, haluttiin saatavan aikaan, että se pitäisi olla tehokkaammaksi, että siinä julkiset hankinnat toteutettaisiin tehokkaammin, juuri päinvastainen saavutetaan, koska siitä tulee hyvin vaikeaa kun täytyy pyytää vaihtoehtoisia tarjouksia jollakin alalla se ei ole ollenkaan mahdollista. Sen vuoksi hylkäämme tämän direktiivin kokonaan, ja mitä pahoittelen tässä itse asiassa, niin, tämä en, siis asetus, niin puhun koko ajan direktiivistä, vielä pahempihan se on, kun se on asetus, eli hylkäämme asetuksen, ja mikä on ongelmallista, kun tulee aina esille, että silloin kun lainsäädäntöä parlamentin pöydälle on äh, saapunut, niin parlamentti ei sitten pysty hyväksymään enemmistöllä, äh, anteeksi hylkeämään enemmistöllä näitä ehdotuksia enää. Um, I'm going to put... Nyt ö, pistän oman hattuni päähän. Oletteko te McClarkin puolesta siellä puhumassa? Piile. Niin, minä puhun McClarkinin puolesta. Tänään lähdemme erittäin tärkeään keskusteluun tässä valiokunnassa. Se liittyy kolmansien maiden hyödykkeiden ja palveluiden pääsyyn unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen yhteydessä. Tässä on usein, tämä aihe on usein otettu esiin jo kansainvälistä kauppaa käsittelevässä valiokunnassa ja selväksi on käynyt se, että keskustelu ei ole suinkaan yksioikoinen. mä saa unohtaa tämän keskustelun tärkeyttä. Julkiset hankinnat EU-ssa vastaavat noin 19 prosenttia BKTstä aikana, jolloin Euroopan unionilla on vakavia taloudellisia vaikeuksia. Ja meidän täytyy löytää paras mahdollinen vastine rahalle, kun tehdään näitä julkisia hankintasopimuksia. McClarkin on huolissaan siitä, että komission tämänhetkinen ehdotus ei ole tarkoitustaan vastaava. Jos EU aikoo sulkea julkiset hankintamarkkinansa näiltä mailta, niin eivät nekään sitten avaa meille markkinoitaan. EUn veronmaksaja jää sitten lehdelle soittelemaan. Ehdotuksen artikla 6 on ehkä kaikkein relevantein tälle, tälle valiokunnalle ja kollegat tuntevatkin varmaan sen sisällön ottaen huomioon, että tähän on esitetty tarkistuksia, jotka liittyvät tähän julkisia laitoksia koskevan direktiivin. Artikla käsittelee jäsenvaltion sopimusviranomaisia pyytää komissiota sulkemaan pois ne tuotteet ja palvelut, joita eivät kata kansainväliset markkinoille pääsysitoumukset. Tämä ryhmähän osoitti, edustaa yli 50 prosenttia koko näiden palveluiden ja tuotteiden arvosta. No, näitä on vaikea laskea, mutta on suuri uhka sille, että tämä ehdotus vaikuttaa kielteisesti EUn yrityksiin ja liiketoimintaan, erityisesti sellaisiin yrityksiin, jotka joutuvat nojautumaan kolmansista maista tuleviin tuotteisiin. Emme voi välttämättä tukea sellaista lainsäädäntöä, joka selkeästi tekisi hallaa EUn yrityksille – ja jättää huomiotta koko globalisoituneen maailman hankintaketjun monimutkaisuuden. Tähän liittyy myös pitkän tähtäyksen vaikutuksia sisämarkkinoille. Jos me päätämme sulkea pois kolmansien maiden yritykset, joista osa saattaa tarjota meille hyvääkin vastinetta rahalle ostohankintasopimusten muodossa, niin se saattaa tehdä hallaa koko yhtenäismarkkinoille. Saat saattaa nostaa sopimusten hintaa ja tällöin ta- veronmaksajat joutuvat maksamaan viulut. Tämä on aika huono ehdotus aikana, jolloin meidän ei tulisi lisätä kustannuksia. Tässä yhteydessä Emma pyytääkin, tai kysyykin komissiolta, mitä tapahtuisi, jos sisämarkkinavaliokunta ja kansainvälistä kauppaa käsittelevä valiokunta hyväksyisivät keskenään kilpailevaa lainsäädäntöä yhtä samanaikaisesti. Miten, miten tässä tapauksessa parlamentti puhuisi yhdellä äänellä? Lähdettäisiköön siitä, että Inta-valiokunta menisi IMKO-valiokunnan ylitse tässä asiassa – hän halu, häntä kiinnostaisi tietää, miten tämä asia voitaisiin ratkaista nyt, kun olemme tehneet tarkistuksen tähän niin kutsuttuun julkisia laitoksia koskevan direktiiviin ja vastavuoroisuusehdotukseen. Voidaan väittää, että se premissi, johon tämä ehdotus perustuu, voidaan kyseenalaistaa. Onko EUn julkisten hankintojen markkina alue niin avoin kuin komissio haluaa uskoa. Kolmansien maiden eh, toimijat eivät välttämättä aina voita sopimuksia EU-ssa, kun taas monissa eh, tapauksissa EUn yritykset voittavat suuria sopimuksia muissa maissa, kolmansissa maissa, joiden periaatteessa pitäisi olla suljettuja EU-maille, eh, e viittaa vaikka Kiinaan. Voisiko, ja siis komission tulisi todellakin tarjota meille kovaa tietoa, vankkaa tietoa ennen kuin näin kiistanalaista ehdotusta voidaan hyväksyä. Sehän uhkaa kyllä eh, haitata EUn kahdenvälisiä suhteita kolmansien maiden kanssa. Eh, McClarkin eh, pyytää kollegoita pohtimaan kaikkia näitä asioita komission ehdotuksessa. EU e on aina puolustanut avainta, avointa kauppaa, ja tämä kyllä veisi meidät askeleen taaksepäin. Hän odottaa kiinnostuneena keskusteluita tulevina kuukausina. Thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Styler. Styler ei ole vielä puhua pukahtanut. Okay. Um, no. Comments, which I will... Voisin vähän kommentoida myös. Yritän tehdä sen puheenjohtajana. Ei liene mikään yllätys, että olen täysin samalla linjoilla kuin kolman edellisen pohjan kanssa. Ehkä voisin esittää tämän kysymyksiin, joihin valiokuntamme tarvitsee vastauksia. Ensimmäinen näkökohta on mielestäni erityisen tärkeä ja haluaisin, että fokus, että komissio todella keskittyy tähän kysymykseen. Sen jälkeen, kun tämä ehdotus on julkistettu ja me olemme muodollisesti aloittamassa kahdenväliset kauppaneuvottelut sekä Yhdysvaltain että Japanin kanssa. Nämä ovat todella merkittäviä julkishankintamarkkinoita, joissa on ollut kysymyksiä liittyen avoimuuteen. Ja minusta vaikuttaa, että tämän ehdotuksen parissa jatkaminen, ehdotuksia, joita voidaan suunnata näiden kahden maiden vaan yrityksiin, kun me olemme avaamassa neuvotteluja. Ei ole täysin järkevä neuvottelustrategia. Meillä on kaupan pääosastaan ja niin markkinapääosasta edustajia. Ja he, haluaisin, että he selvittävät meille, miten he voivat sovittaa nämä protektionistiset äänet, jotka nousisivat, nousisivat, jos tämä ehdotus hyväksytään. Minä en usko, että ikinä tulee hyväksyttyä se, mitä olen kuullut jäsenvaltiosta. En tiedä, pitäisikö komissionin valikunnan aikaa tuhlata, mutta miten tämä va- va- miten voidaan yhteen sovittaa se, että kaupan pääosasta ajaa neuvotteluita näiden kahden maan kanssa ja miten tämä lainsäädäntöehdotus helpottaisi neuvotteluita. Toinen näkökohta on valiokunnallamme tärkeä. Ja tämä liittyy julkisten hankintojen direktiivin. Herra tuntee nämä, Engel, nämä ehdotukset hyvin ja kun keskustelin asiasta herra Barnierin kanssa, ja niin tämä on yksi harvoista alueista, jossa Barnier ja minä olemme samaa mieltä. Hän esitti minulle, että ongelmana oli, että tällä hetkellä – jäsenvaltiot epävirallisesti hyväksyvät politiikkansa. Ja me tarvitsemme EU-tasolla jotain yhteistä politiikkaa tarjousten hylkäämiseksi, kun vilpillistä tarjouskilpailua esiintyi. Olisi kaksi kommenttia. Ensinnäkin vaikutusarvion data tai muun tutkimukset, joita talouskommentaattorit ovat esitelleet, että tämä olisi ongelma. Kuten kaikki kolme kollegani ovat sanoneet, ne, jotka suhtautuvat skeptisesti, ei ole paljonkaan taloudellista näyttää tämän todentamiseksi, mutta jos meillä on tällainen ongelma, varmasti komissiolla on välineet sen takaamiseksi, että näitä sääntöjä noudatetaan. nykyisen, nykyisten direktiivien puitteissa, koska julkisia laitoksia koskevassa direktiivissä on vastavuoroisuuslauseke, ja siinä on samanlainen kynnys kuin mitä tässä ehdotetaan. Voisiko komissio kertoa, mitä ongelmaa se tällä välineellä pyrkii ratkaisemaan liittyen direktiivien epäjohdonmukaiseen soveltamiseen. hän pyrkii tarjoamaan lisäarvoa, joten olen skeptinen, mutta toivottavasti kollegat, jotka suhtautuvat tähän sopeammin, kokevat, että minä kuitenkin esitän avainkysymyksiä täällä. Kultaamme valiokuntaa tavataan herra Pirensin tekee Marketin pääjohtajan jäsenin DG Tradeista. He voisivat vastata jäsenten näkökohtiin. Kuka haluaa aloittaa? Thank you very much, Chairman. This is, uh... Kiitoksia. Edustan DG-kauppaa. En ole puhunutkaan tästä asiasta täällä aiemmin. Aloitan ensin itse ja sitten artikla kuuden osalta annan puheenvuoron kollegalle. Ehkä, jos voisin ensin puuttua niihin parin kysymykseen, jotka Vailer otti esiin. Eli onko ö, välineitä tällä hetkellä? No viimeisimmän neuvottelukierroksen tuloksena meillä ei oikeastaan ole välineitä menemälle. Me emme voi pakottaa muita osapuolia menemään sen pidemmälle kuin viime vuonna loppuun saatettujen neuvotteluiden aikana tehtiin. Eli mitä tähän GPAhan tulee, niin me emme löydä siihen ratkaisua en ja viimeisin kierros kesti pitkän ajan. Ja mikä meidän, mikä meidän mielestämme on se ongelma, johon haluamme porautua? No tilanne tällä hetkellä, tilanteeseen tällä hetkellä liittyy ainakin kaksi ongelmavyyhtiä. Meillä on ainakin kaksi koulukuntaa ja komissio on pyrkinyt valitsemaan kultaisen keskitien näiden kahden leirin välillä. Me toteutimme julkisen kuulemisen tai konsultaation vuonna 2010. Tuona oli tahoja, jotka sanoivat, että tehkää jotain dramaattisesti, saattakaa päätökseen kaikki se, mitä tällä hetkellä ei ole avattuna, ja ne, jotka ovat avoimia, niille voitaisiin antaa vastavuoroinen pääsy. Tämä oli yksi vaihtoehto. Sitten oli sellaisia jotka sanovat, että älkää koskeko mihinkään, kaikki on ihan ok, jatkakaa neuvotteluita tältä pohjalta. Me yritimme pysyttäytyä kultaisella keskitiellä, teimme ehdotuksen, jossa lähdimme siitä, että tämä kantamme on ainutlaatuinen maailmassa. Yksikään, yhdelläkään kauppakumppanillamme ei ole, ei ole sellaista sääntöä, että automaattisesti markkinat olisivat avoimet. Se on fakta. Ja nyt voin sitten palata puheenjohtajan kysymykseen siitä, miten tämä nähdään. No, kauppakumppanimme reagoivat Siis se, se, miten kauppakumppanit reagoivat, niin rehellisesti sanottuna me emme ole kuulleet minkälaisia ääniä mistään. Emme sen enempää USAsta kuin Japanistakaan. Kukaan ei ole tullut meidän luoksemme niin onnettomina tai alkaneet valittaa, koputtaa nokkaansa koska tämä, tässä olisi tullut jotain ylimääräistä, on, että olisimme saaneet jotenkin enemmän neuvotteluvaltteja. Eli on aika vaikea muiden kauppakumppaneiden ehdottaa EUn ehdotusta väittämällä, että me olisimme jotenkin avoimempia, siis he. Ja ei ole yllättävää, etteivät ole edes yrittäneet niin tehdä. Ja ainakin toistaiseksi, kun olemme valmistautuneet neuvotteluihin ja olemme pohtineet sovellusalaa, niin missään vaiheessa sen enempää japanilaiset kuin amerikkalaisetkaan e, eivät ole esittäneet huolia tai valituksia siitä, että tämä jollain tavalla häiritsisi neuvotteluita. Voin olla tästä varma. Voi olla, että jäsenvaltioille on, jäsenvaltiot olen aivan varma, että kauppakumppanimme olisivat tyytyväisiä, jos meillä olisi vähemmän pelivaraa neuvotteluissa, mutta en usko, että tämä aiheuttaa ongelmia, koska yksi avainasioista näiden sopimusneuvottelujen siis mitä, mit, kukaan ei ole neuvotteluissa lähtenyt kyseenalaistamaan yhtään mitään. Ja ehdotuksen avainviesti ää, ja kun, erityisesti kun puhutaan tästä keskitetystä instrumentista, on se, että me haluamme ähm, neuvotella laajemmasta pääsystä markkinoille. Me emme halua sulkea markkinoita. Ja se mahdollinen optio, josta olemme puhuneet ja viittaan artikloista, artikloihin 70, niin siinä tapauksessa, että tulisi jokin pysyvä ongelma, joka liittyy selkeään syrjintään, niin siinä vaiheessa me voisimme pyytää neuvot, lisäneuvotteluita. Ja jos neuvottelut eivät johtaisi mihinkään, jos maat sanoisivat, että emme halua neuvottele teidän kanssa, niin silloin meillä olisi tämä optio tiukemmista toimista. Eli näette, että tässä on yksipuolinen sitoumus tähän viiteen miljoonaan, mutta se on edelleenkin avoin. Artikla 6 ei edes oikeastaan päde tässä kohtaa, vaan meillä on yksipuolinen sitoumus. Mitä tulee siihen, että USA palaisi takaisin asiaan, ja Weiler kysyi, että olemmeko me jääneet junasta. Ei, emme. Toivottavasti, jos me saamme neuvottelumandaatin neuvotella USA kanssa, niin kesällä neuvottelemme ja muistaakseni komissio oli, komissio oli Intavaliokunnassa eilen. Siellä puhuttiin siitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu. No valitettavasti kauppakumppanimme ja pitää meidän markkinoidemme avoimuutta itsestäänselvyytenä, ja kun me pyydämme Euroopan yrityksille lisää avoimuutta, niin he sanovat, että no kyllä me nyt tietysti ymmärrämme, että haluatte kolkutella täällä ovillamme ja pyytää päästä, saada päästä markkinoillemme, mutta unohdatte he unohtavat sen tärkeän asian, että meillä on erittäin avoin myös suora investointijärjestelmä täällä äh, Euroopassa, kun taas äh, heidän tilanteensa ei ole äh, läheskään niin avoin. Olisi oikein mukavaa, jos kauppakumppaneidenkin maissa olisi yhtä helppoa investoida kuin heidän on investoida Euroopassa. Eli me emme todellakaan ole jääneet junasta. Tämä on meille hyvä mahdollisuus Tällä tavalla saisimme ehkä ylimääräisen välineen osoittaa, vasaroida heidän päähänsä, että ei pidä ottaa tätä ähm, avoimuutta, pitää tätä avoimuutta itsestäänselvyytenä. Me toki haluamme pysyä avoimina, mutta toivomme, että meillä olisi sitten samat mahdollisuudet kauppakumppaneiden maissa. Entäpä sitten kehittyvät maat, mihin raja vedetään? No, juridisesti me lähdemme siihen, että nämä kaikkein heikoimmassa asemassa olevat maat – niitä, niille annetaan täysi pääsy markkinoillemme. Eli me voimme siis soveltaa tätä välinettä. Me annamme heille yksipuolisen, näille kaikkein vähiten kehittyneille maille yksipuolisen pääsyn. Ja mitä tulee nouseviin maihin, niin talouksiin, niin toki tilanne on hiukan erilainen. Kiina, Intia ja muut kauppakumppanit siellä meidän yrityksillemme ei anneta mitään ylimääräisiä mahdollisuuksia. Ja tässä oikeastaan ehdotuksen ajoitus on erittäin tärkeä. Meidän täytyy varmistaa se, että tällä ei ole minkäänlaisia kielteisiä vaikutuksia, taloudellisia vaikutuksia, kun rahaa on muutenkin vähän – ja siksi meillä on tämä äh, sääntö, että me olemme automaattinen sääntö, että me olemme määritelmän mukaan avoimia. Ja kauppakumppaneilla ei ole mitään ylimääräisiä emme tuputa mitään ylimääräisiä velvoitteita, mutta yhtälön toisella puolella on tietysti kysymys siitä, mitä meidän yrityksillemme tapahtuu. Julkisia budjetteja leikataan koko ajan ja ne sektorit, joilla on, joiden asiakkaina tai pääasiakkaina on julkinen sektori, niin niiden liike, elä, liiketoimintamahdollisuudet heikentyvät Euroopassa. Olemmeko valmiita antamaan heille liiketoimintamahdollisuuksia muualla kun heillä on, olisi mahdollisuus sillä tavalla pitää business toiminnassa. Kyllä meidän vastauksemme tähän on kyllä. Haluamme antaa heille mahdollisuuksia ulko, ulkomailla. Joten ehkä tällä tavalla olen nyt tullut vastanneeksi niihin peruskysymyksiin, joita esitettiin, ja kollega saa sitten vastata äh, artiklan 6 liittyviin kysymyksiin. Oui, merci, monsieur le président. Puheenjohtaja. että kollegani on ja aloittanut hyvin useamman argumentin, mutta haluaisin painottaa muutamaa näkökulmaa. Kun katsomme, miten asetus on rakenteistettu, niin pohjana on se, että me vahvistamme sen, että markkinat ovat avoimet. Hän ostaan niin, vain, että markkinat ovat täysin avoimet 5 miljoonan kynnyksen yläpuolella. Ja ainoa keino, millä artiklan alla voi, kuusi alla voidaan hyväksyä, äh, hylätä tarjous. On tiukkoja. Ensinnäkin, jos jossa jonkun kumppanimaan kanssa on sopimuksessa joku lauseke, eli että kumppanimaa on tietoinen tästä varauksesta, joten sitten se ei näe, että jokin tuote tai tarjous hylätään tai sitten tässä on sanottu todellisuustesti, eikä semmoisen substantiaalista vastavuoroisuudesta. Se on sekä tekstissä että käytännössä olemassa. Sen lisäksi tämä tarjoaa lisäturvaa markkinoiden avaamiseksi, kun tarjouksen käsittelijä haluaa, haluaa hylätä tarjouksen, sen täytyy tehdä ilmoitus komissiolle, ja komissio tarkistaisi että ehdot täyttyvät. Ja tarjokseen käsittelijällä täytyy olla tämä mahdollisuus, että meillä olisi tämä minimivääntö neuvotteluissa. Ja artikla 6 täydentää artiklaa 6 ja 10, 8 ja 10. Joskus jopa usein artiklan 6 pohjalta tulevat ilmoitukset komissio voisi sanoa. Ehkä useampikin tarjouksessa äh, ilmoituksesta tulisi silloin tämä keskitetty ää, äh, artikla 810 voitaisiin aktivoida. Tässä kokonaisnäkemys ja on aika hankala irrottaa nämä kaksi artiklaa toisistaan, jos ei ehdotusta lue kokonaisuudessaan. Sinä pääkohdat Vania niin, mainitsi, että syytä on toimia, koska ne palvelunsa ovat läheisesti tekemisessä julkisen markkinoita koskevien sopimusten uudelleenlaatimisessa ja he ovat nähneet siinä yhteydessä he näkevät mitään aita neuvottelija. Ja sen huomaaminen, että markkinoiden avautumaan sellaista, että jotkut lähtevät siitä, että Euroopan markkinoille pääsy on annettua heille. Se vähentää heille, heidän kannustimien avata omia markkinoita. Ja kun Eurooppa haluaa kolmasen maiden markkinoille, se maksaa jossain maksaa jossain muussa osassa. Se maksaa sen vapaakaupan sopimuksen toisella puolella. Eli täytyy ymmärtää, että jos kumppanimme tietävät, että markkinamme ovat de facto avaimet, miksi he avaisivat markkinoita? Tällä hetkellä, jos julkisilla markkinoilla haluaa jotain tai tämä tuota periksi jollekin, muilla vapaakaupan alueilla. Se konteksti ja herkkyys tällä kysymyksellä, joka ylittää direktiivin, mutta joka liittyy julkisiin markkinoihin liittyviin sopimuksiin, joissa hän on mukana, ovat tehneet selväksi hänelle, että tällaista vääntöä ja vääntövaikutusta tarvitaan. Um, I think, could I just ask... Haluaisin pyytää teitä vastaamaan kysymykseeni olemassa olevien säännösten soveltamisesta, kun puhutaan julkisista hankinnoista ja julkisia laitoksia koskevasta direktiivistä. Meillähän on myös säännöksiä, jotka liittyvät alhaisiin sopimuksiin. The point of our friend Lykkegaard, explaining... Ehkä myöskin Lykkegaardin kysymys, että miksi vaikutusten arviointi tuli siihen johtopäätökseen, että näyttö on heikkoa. Mitä argumentteja on sitten sitä vastaan? Concernant l'impact assessment, euh, je crois que la... Mitä vaikutusarvioon tulee kaikissa asiakirjoissa, liitteissä myöskin – Näette työt, laskelmat, meteorologiat on selitetty erityisesti liitteissä. Emme halua hukuttaa lukijoita pääasiakirjassa. Käytettävissä olevien tietojen pohjalta se on tehnyt mahdollisimman paljon estimaatteja eri hypoteesien pohjalta. Nämä hypoteesit ovat selkeästi tässä asiakirjassa. Se on totta, että olemme alueella – jos se data ei ole. Artikla 58 ja 9 sektoridirektiivissä yksi vaikeuksia, joka meillä on. Emme saa mitään dataa astukset politiikan tehokasta toiminnasta. Joskus me saamme tietoa, miten tätä politiikkaa voi käyttää tai joku tarjouksen hyväksi ja kysyä, mitä, mitä te voidaan käyttää. Meillä ei ole lukuja sitä, mikä markkinoiden määrä tai volyymi, johon tämä politiikka vaikuttaa. Mutta, mutta oikeusperusta tietyllä perusteella mahdollistaa sen, että tarjous hylätään. Mutta tämä menettely joka tällaista käytöstä komissiolla ei ole dataa. Ja olemme tulleet siihen tulokseen, että täytyy tehdä eksplisiittiseksi, miten sitä pitää käyttää. Eli olemme hyvin vaatimattomasti esittäneet, mitä dataa meillä on vaikutusarviossa. Olemme myös tehneet selväksi, milloin meillä ei ole datapohjaa, joiden yhteydessä, joiden pohjalta hypoteeseja ei voi työstää pitemmälle tai todentaa. Can I just add one, one... Lisäisin vielä yhden asian tästä vaikutusanalyysistä. Tämä on ehkä ymmärretty yleisesti. Komissiossa, kun me käymme läpi näitä vaikutusanalyysejä, niin meillä on kaksi tahoa arviointilautakunnassa – ja viime kerralla meillä oli myös useita parannusehdotuksia. Me olemme nyt tehneet niin, että se versio, joka julkaistiin, ja lopullinen versio pyrki puuttumaan kaikkiin niihin seikkoihin, jotka otettiin esiin vaikutusarviossa. Mutta tämänhetkisten sääntöjen mukaan meillä ei ole mahdollisuutta enää palata kolmatta kertaa tähän asiaan niin, että tämä vaikutusten arviointilautakunta antaisi lopullisen hyväksyntänsä tai validoisi tulokset. Eli mm, se versio, joka on internetissä, siinä mahdollisimman pitkälle pyritään puuttumaan niihin kritiikin paikkoihin, joita kuulimme, mutta meillä ei ole mahdollisuutta mennä tähän lopulliseen validointiin. En voi selittää, miksi tilanne on tällainen kuin se on, mutta tämä nyt on kuitenkin tilanne. Eli viimeisin versio ei ole se, joka löytyy netistä ja joka annettiin tälle lautakunnalle. Tähän liittäisin, että viimeinen vaikutusarvion liite indikoi, missä määrin ja millä tavalla palvelut ovat yrittäneet ottamaan huomioon vaikutusarviolautakunnan vaatimukset. Ja liitteessä on tieto, josta näette, miten olemme työstäneet uudelleen vaikutusarviointia. Ja muistan siitä, että kertomus on työasiakirja. Komission kanta perustuu tähän dokumenttiin, mutta komissiolla on viimeinen sana. Onko meillä kriittinen massa, joka auttaa etenemään, ja meillä on poliittinen päätös ottaa tietyt asiat huomioon ja ryhtyä toimiin, vaikka on rajoitettua dataa. haluan sitä, tässä vaikutusarvioinnin rajat. Tämä pätee kaikkiin komission asiakirjoihin. Se on päätöksenteon ää, yksi pohjista, mutta se on täydellinen asiakirja, koska meillä ei välttämättä ole kaikkea dataa. And now uh, Mrs. Weiler and Miss... Weiler ja Lykkegaard. Haluan kiittää. Varmasti saavat vastauksia mutta haluavat vielä esittää kysymyksiäkin. Jos jollakulla on vielä kysyttävää, niin mielellään saatte esittää kysymyksiä. Vailer oli ensimmäisenä. Ymmärtääkseni halusitte puheenvuoron ja lykkikart myös. Ja Schwab haluaa myöskin palata. Hän on myös esittelijä, joten hän saa käyttää puheenvuoron. Vailer. Ja, vielen Dank zu den GPAs. GPAista valaisitte sitä, että miksi se ei ole vertailtavissa tämän lain kanssa – mutta että vielä aivan vastanneet kysymykseen, että miksi, kun meillä on tärkein kauppakumppani Yhdysvallat, miksi tarvitsisimme tätä uutta lainsäädäntöä, jos teemme vapakkosopimuksen? Sehän on tulossa. Ja kaikki nämä kysymykset siitä, että amerikkalaiset avaa omia markkinoitaan, erityisesti kun puhutaan korkealaatuisista tuotteista ja varusteluteollisuudesta. Sitä voi tehdä vapaakauppasopimuksen pohjalta. En saanut oikein vastausta. Ja sitten tämä poliittinen lausunto oli hyvin mielenkiintoinen. Sanoitte, mitä minäkin painotan. Julkinen valta Euroopassa säästää liikaa. Ja sen vuoksi, kun ajatellaan teollisuutta ja taloutta, niin niille täytyy antaa vientimahdollisuuksia, joita ei ole tähän mennessä ollut. Tästähän keskustelemme kansallisestikin. Mutta meidän ratkaisumme olisi, että julkinen valta saadaan sellaisen kuntoon, että se voisi todellakin investoida infrastruktuureihin lopulta. Sen pitäisi olla ratkaisu. Sen vuoksi tämä olikin hyvä ja haluaisin sanoa, että tässä tätä keskustelua käydään Saksassa juuri näin, että julkisen vallan pitäisi nyt kipeästi investoida melkein kaikilla aloilla. Mutta sillä ei ole tarvittavia finansseja, se täytyy muuttaa se asian tila. Uh, Mr. Uh, thank you very much for, for your... Kiitoksia kovasti vastauksista. Jotta tämä kysymys tulisi täysin selväksi, te sanoitte aika paljon tästä näyttöasiasta ja olen yhtä mieltä suurimmalta osalta siitä, mitä sanoitte, mutta ymmärsin, että asian ydin on kuitenkin se, että jos ymmärsin oikein, meillä ei ole tietoa, dataa perustella näitä päätelmiä. Eli me tarvitsemme enemmän tietoa, enemmän dataa, jotta voisimme saada tämän riittävän näytön. Ei tämä ole, ei kai tämä ole uskon asia, ettekä sellaista väitä. Hyvä. Sitten toinen asia haluaisin toistaa yhden asian. Viittasitte artiklaan kuusi ja sanoitte, että teillä on kaksi prosessia ja minä kommentoin sitä. Mielestäni te ette puuttunut tähän kommenttiin. Eikö olekin totta, että jos käytettäisiin sekä artiklaa 6, 80 ja 11, niin silloin olisi se riski, että tulisi kaksi päällekkäistä prosessia. Uh, thank you both. Kiitoksia kovasti vielä minulta yksi kommentti. Ja Valerki viittasi tähän. Puhun Jensenille, joka on selvästikin kauppaneuvotteluasiantuntija. Yritättekö te sanoa, että me avaisimme kauppaneuvottelut Eli ei, niin tehtäisiin ennen kuin tämä sopimus on päätetty. Tästähän ei saada päätöstä ennen neljä, kun neljä viisi kuukautta on kulunut. Ja toivottavasti siinä vaiheessa neuvottelut kuitenkin on aloitettu. Eli yksi meidän periaatteistamme Euroopassa on se, että meillä, me noudatamme avoimuuden periaatetta. Se on meille tärkeää, se on meidän valttimme neuvotteluissa. Mutta nyt me olemme päättäneet jäsenvaltioiden äänellä, että haluamme tiettyjä sääntöjä – Eli jos meille ei anneta mitä me haluamme, niin panemme kapula rattaaseen. Uh, thank you. Let me, let me uh, come back. One, one... Palaisinpa tähän. Miksi me tarvitsemme tätä Yhdysvaltojen kanssa? Mitä, se, mihin me tai kuka tahansa muu pyrkii, on ajatteltavan muuttaminen. Käytännössä homma toimii niin, että kun me käymme näitä vapaakapaneuvotteluja. Meillä on asiantuntijaryhmiä, joissa on osapuoli tässä tapauksessa julkishankinnoista vastaava osapuoli. Tällä hetkellä näiden maiden teollisuus ei koputa avelle Euroopan markkinoille pääsyongelmista. He hymyilevät, nyökkäilevät, mutta tyypillisesti he eivät ole kauhean innostuneita keskustelemaan julkisista hankinnoista. Tämä on merkittävä haaste Yhdysvaltojen kanssa, koska tässä on yksi alue, jossa haluamme merkittäviä parannuksia Euroopan yrityksille. Yhdysvaltojen markkinoille pääsystä, eh, erityisesti liittovaltion tasolla, jossa peitto on, peitossa aika paljon aukkoja. on, että kuulemme, ymmärrämme, mutta kauppaneuvottelut toimivat niin, että jos pyritte jotain, mitä annatte, tällä hetkellä te tarvitsette jota meillä on jo. Joten en, en näe mitään syytä, miksi minun pitäisi maksaa jostain, jota jo saan ilmaiseksi. Tämä on vähän yksinkertaistettuna kauppaneuvottelujen logiikka. Kollegani viittasi myös tähän. He etsivät sitoumuksia muualla. Okei, okay, te haluatte parempaa päässä, me ymmärrämme. Mutta jos te haluatte sitä, me halusimme teiltä myönnytyksiä jollain muulla sektorilla. Julkishankinnoista he haluavat maksaa, koska minun puolelta yritykseltä ei tule paineita. Täältä siis markkinoille pääsyä ymmärrän, mutta minun pitäisi tarjota jotain kiinnostavaa, mutta julkisissa hankinnoissa tarjotaan ei ole kiinnostavaa, kun markkinat jo ovat avoimet. Tämä on se mielen tila, jonka haluamme muuttaa. Ei ole mitään ristiriitaa, että pöydällä on tällainen ehdotus, että me olemme de facto lähtökohtaisesti avoimia, mutta älkääpä kuvitelko, että pääsy on taattua ikuisesti. Emme näe konfliktia. Ja kiinnostavaa on, että reaktiot ennen kuin teemme ehdotuksen pöydälle, kun he olivat kuulleet erittäin monenlaista näkemyksistä. He pelkäsivät erityisesti, että olisimme sulkemassa markkinat kokonaan ja avaamassa sitten pa- paloittain niin kuin he toimivat. Sitä vaihtoa me emme ole valinneet. Se, siksi reaktiot ovat olleet vähäisiä. Ja datasta. En minä mielestäni sano, että meillä ei ole dataa. Me sanomme, että hankintadata on epätäydellistä. EU ja Yhdysvallat ovat pitkä, edi, kehittyneitä talouksia, mutta meillä on eri mielisyyksiä datan suhteen. Mutta me teemme parhaamme. Jos puhutaan muistamasta maista kuin Yhdysvalloista, luotettavaa dataa on vielä vaikeampi saada muualta. Ajatelkaapa tästä kiinalaisilta luotettavaa hankintadataa. Hyvin, hyvin vaikeata. Tehtävä vaikutusarviossa oli hyvin vaikea. Teemme parhaamme tiettyjen oletusten pohjalta ja sen datan pohjalta, mitä oli tarjolla. Mutta myönnämme, että tuote ei ole täydellinen, koska emme voi keksiä dataa siellä, missä sitä ei ole. Me revimme olemassa olevasta datasta parhaan irti. Ja kuten kollega sanoi, tämä on, auttaa poliittista päätöksentekoa, mutta poliittinen päätös täytyisi tehdä. Jos komission aina pitäisi odottaa tällaista dataa, tarina olisi erilainen. Olemme tehneet niukan, vali- niukan datan valitessa parhaamme. Joten ristiriitaa emme näe pyrimme muuttaa maan vastaansa puoleen meidän tilaa. Haluamme pitää tilanteen sellaisena. Mutta otakaa meidät vakavasti. Mutta jokaisen täytyy vähän puraista omenasta. Niin, että meidän ei pitäisi maksaa korvaukseksi maatalouden alueelle heidän pitäisi tehdä päätöksensä julkishankintaneuvotteluiden pohjalta sinänsä. Mitä tulee tähän kysymykseen? Mitä tulee tähän artikla 6 asiaan ja 8 ja 10, niin on totta, että saatamme joutua sellaiseen tilanteeseen, jossa komissio joutuu lausumaan kantansa artiklasta 6, ja siitä saattaa sitten seurata artiklan 8 ja 10 mukainen menettely, jolloin tilanne on lainausmerkeissä vähän sairas, jossa mm, joudutaan lähtemään artiklan 80 menettelyyn. Eli kysymys kuuluu, jos Pakko artiklan 6 mukaisesti komissio voisi tehdä jo vastuun yksittäisen ilmoituksen perusteella ja ratkaista asian. Tämä 80 menettely taas on jo paljon pidempi. Se edellyttää kolmansien, maiden kuulemista, etc. Eli 80 artiklan menettely on jo paljon paljon laajempi. Ja komissio on joka tapauksessa se taho, jonka täytyy lausua kantansa, oli kyse sitten artiklasta 6 tai 8 tai mutta prosessi on vain jälkimmäisessä tapauksessa raskaampi. Tietysti me olemme kielikeskellä suuta, kuuntelemme, olemme kuulolla kaikkien ehdotusten suuntaan, jotta jos, jos halu, voitte ehdottaa parannusta tämänhetkiseen tilanteeseen, mutta aivan kuten jo aiemmin teille selitin, näistä proseduureista, menettelystä, niin komissio kummassakin tapauksessa lausuu kantansa, eikä äh, epäjohdonmukaisuutta tule olla. additional... Uh, Lisäisin vielä lisää tämä, että kahden menettelyn välillä ei tapahdu klappia, jos tarkastatte artiklaa yhdeksän kohtaa neljä tässä on tämmöinen keskeyttävä vaikutus. Kun kolmas maa on ilmoittanut, että olemme valmiita neuvottelemaan kanssanne tässä vaiheessa hankinta, elimet eivät voi artiklaa 6 käyttää. Sellaista tilannetta ei voi tapahtua, kuten mainitsitte, että meillä on neuvottelut kolme, kolmen maan kanssa ja sitten paff. Mainitsitte Tanskan hankintaviran, vaan sitten sanoivat, että he haluavat sulkea jotain pois. Se ei ole mahdollista ehdotuksen tässä muodossa. Neuvotteluvaiheessa on välirauha, ja se on tässä selkeästi rautalangasta väännetty. Tämä on ollut kiintoisa keskustelu intensiivinen. Haluan kiittää molempia komission edustajia siitä, että tulitte ja vastasitte kysymyksiimme. Keskustelu oli hyvä. Ja nyt annan puheenvuoron Schwabille hän voi olla tässä virkaa tekevänä esittelijänä, vetää langat yhteen ja sitten vielä päivämäärät lyödä lukkoon. So much, Chairman. I'd like to start with... Kiitoksia. Haluan aloittaa kommentilla. Kaikki kunnioitus komissia kohtaan niin kuitenkin. Nyt on kolme ajattelemiskoulukuntaa menee liian pitkälle. Ainoa meritti, joka komissiolla on, niin he ovat nyt yrittäneet, yrittäneet tehdä kompromisseja kahden esille ottamani koulukunnan välillä vähän vaikea äh, arvioida asiaa nyt. Keskustelu tässä valiokunnassa on ollut vähän epätasapainossa. Valitettavasti jotkut ystävät eteläisistä maista eivät ole paikalla tänään. Sen vuoksi haluaisin esittää kolme esimerkkiä, joita olen itse nähnyt. Meillä oli keskustelu puolueessamme. Siellä oli keskisuurten yritysten johtajia kutsuttuna tai yksi sellainenkin, jolle ei ollut annettu aihetta. Kansainvälinen kauppahan sanoi meille selkeästi, että haluamme enemmän vastavuoroisuutta. Hänen yrityksessään tuotetaan lasi ehkä kyseessä on erityismarkkinat. Mutta kuten jotkut täällä ovat viitanneet, niin eurooppalainen teollisuus ei halua tätä. Se on väärä käsitys. On totta, että vientiteollisuus ei sitä halua, ja se on toinen esimerkki Olin äskettäin Ranskassa vierailulla luksustuotteiden tuottavassa yrityksessä. Meille sanottiin, että älkää tehkö tätä. Kaikki vientimarkkinat asettuvat vaaraan tällä. Toisesta esimerkistä näkee, että koulukunnat ovat aina eri maissa, niin sekin on väärin. Sitten viimeinen esimerkki on suurilasin tuottaja, en muista enää nimeä, jossa lasia tuottava osa halusi enemmän vastavuoroisuutta, kun taas muut osat yrityksestä. Eli mistä osista markkinoita puhutaan, niin tässä on eroja. Eli tämä on vähän koko jutun ongelma, että puhutaan vain hankintamarkkinoista, koska kauppa-asia ei ole pelkästään hankinnoista, se on laajempi asia. Rova Weilerin sanoma. On varmaankin totta, että tämä GPA eh, asia, jos tulee vapaakauppasopimukset Japanin ja Yhdysvaltain kanssa, joka olisi optimistista sanoa, että tämä voi olla puhumisessa, mutta kuitenkin on muitakin maita, kuten Kanada, jossa, koska kaikki ovat maita, jotka ovat allekirjoittaneet GPAn, eläällä tavalla olisivat tämän välineen kohteena on otettukin esille komission, otettu esille komission taholta, että tässä on vastavuoroinen elementti. Ja eivät kaikki jäsenvaltiot ole vielä hyväksyneet, että yliopistojen hankintojen markkinat pitäisi avata. Jos Ryyle on oikeassa, että 15 prosenttia on vain kyseessä, niin ehkä olisi avuksi tehdä tällä, tässäkin työtä ja olla tyytyväinen siitä kannasta, että kaikki hankintamarkkinat olisivat auki. En ole ihan vakuuttunut, että nyt oltaisiin ratkaisu löydetty. Suuri osa kritiikistä on varmasti ihan perusteltua, joten herra Engelillä on varmasti paljon vielä työtä tehtävänä esittelijänä, mutta meillä on varmaan jatkokeskustelua tässä valiokunnassa ja kansainvälisen kaupavaliokunnassakin, jotka näyttävät meille, että totuus saattaisi olla vähän enemmänkin tässä keskellä. Katsotaan sitten, mitä parlamentti päättää. Kiitos. Well, thank you for that Kiitoksia tästä hienosta yhteenvedosta. Ehkäpä todellakin komissio pystyy pysymään tässä kultaisella keskitiellä. Toivottavasti siinä tiessä ei ole kuoppa, johon komissio lankeaa. Niin, katsotaanpa sitten takarajoja. Engel lähettää lausuntonsa 17. toukokuuta, 17.18. kesäkuuta käsitellään, 11. heinäkuuta takarajaa tarkistukselle, 18.19. syyskuuta niitä käsitellään. Mitä? Everything has been... Kaikki tähän asti hyvin, mutta tarkistuksen käsittely pitäisi ilmeisesti olla 25. tai 26. syyskuuta. Ja äänestysvalikunnassa me pitäisi olla 17. lokakuuta. Thank you. Selvä, kiitos. Eli meillä on syyskuuhun. Siis meillä on vielä tämä 11.7. 17.18. lokakuuta täällä ja 27.28. Inte-valiokunnassa. Ja sitten olletikin aloitetaan neuvottelut neuvoston kanssa, mutta sitä ennen varmaan jo Amerikan kanssa esimerkiksi on aloitettu neuvottelusopimukset, sopimusneuvottelut. Kiitoksia kovasti tästä keskustelusta. Nyt siirryn käsittelemään omaa lausuntoani, joten ja haluan pyytää Van de Kampilta, joka oli ajoissa paikalla, kun tässä tuli vähän viivettä, ja myös komission edustajilta pyydän anteeksi. Onidi, oletteko paikalla? Hyvä. Ja Schmidtkin on paikalla olette tervetulleet anteeksi, että joudutte odottelemaan. No niin, on ilo esitellä ehdotukseni. Westval ei ole paikalla, Manders ei ole paikalla. Schmidt edustaa Mandersia, hieno homma. Ryyle on paikalla, mutta en tiedä käsitteleekö hän tätä asiaa. Aha, selvä. Olette tervetulleita. No niin, mennään eteenpäin. Kuun, kuunteletteko te? No ainakin Rylle kuuntelee. Tämä ehdotus komissiolta on uusi asetusehdotus, joka koskee EU-sääntöjen harmonisointia – joka koskee moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen testausta ja katsastuksia. Eli tarkoitus on parantaa turvallisuus- ja ympäristöstandardeja. Ja nämä tiekelpoisuustestit ovat tietysti yksi osa tätä, katsastustestit. Kuten tiedätte, jäsenvaltioiden välillä on eroja siitä, kuinka katsastuksia toteutetaan – olipa kyse sitten katsastusten aikaväleistä, niiden väliin jäävästä ajasta ja siitä, miten ne poikkeavat eri ikäisten ajoneuvojen osalta, ajoneuvotyyppien osalta ja joissain tapauksissa myös siinä, miten että katsastusten laatua halutaan varmistaa. Kaikilla näillä alueilla Näyttää olevan niin, että liikennevaliokunta on vastuussa näistä asioista. Ajattelen nyt tässä kuitenkin sisämarkkinoiden toimintaa. Paljon ei ole puhuttu siitä, että meillä on paljon erilaisia katsastuksia, katsastuskäytänteitä ja siksi olen halunnut tämän ehdotuksen tehdä. Mielestäni tämä on täysin samalla linjoilla myös sen kanssa, mitä Manders ähm, tutki, hänhän tutkii moottoriajoneuvojen uudelleen rekisteröintidirektiiviä. Eli nämä kaksi asiaa kyllä liittyvät aika läheisesti yhteen. On selvää, että jos ajoneuvoja siirretään maasta toiseen, niin täytyy tulee esiin kysymyksiä vastavuoroisesta äh, tunnustamisesta, jotka liittyvät turvallisuustestauksiin ja niin edespäin. Ja tämä ei kauheasti ollut esillä tämä asia komission ehdotuksessa, mutta minä haluan tehdä ehdotuksia tähän suuntaan. Ja toivon, että komissio ottaa näistä vaarin, koska olisi hyvä, että olisimme johdonmukaisia sen työn suhteen, jota teemme laajemmin yhtenäismarkkinoiden osalta. Ja kun ajatellaan äh, katsastusasioita ja moottoriajoneuvojen siirtymiseen tai siirtymiseen äh, liittyviä asioita, niin ainakin se on selvää, että jos ajoneuvon katsastusaika on aiemmin kuin siinä maassa, johon se menee, eli jos kohdemaassa katsastusten välillä on kahden vuoden intervalli ja mm, ajoneuvo siirretään tietyssä vaiheessa tähän toiseen maahan, niin sen katsastusvelvoite katsastusaika ehkä saattaa muuttua, eli täytyy noudattaa kohdemaan katsastusaikoja. Voi olla myös niin, että kohdemaassa katsastus täytyy toteuttaa. Ja siis jotkut haluavat viedä kat- maan, auton katsastettavaksi toiseen maahan, koska äm, omassa maassa katsastaminen on kalliimpaa tai jotain. Eli kaiken kaikkiaan olisi hyvä, jos meillä olisi yhteneväiset standardit ja yhtä hyvät standardit kaikkialla. Tarkistuksiin liittyen, joita olen esittänyt, koska yritin saada aikaan tämän valiokunnan tarjoamaa siis lisäarvoa näihin tarkistuksiin. Ensinnäkin halusin käsitellä tärkeää asiaa, joka liittyy tähän ja siihen, millaisia yhteyksiä tällä on asetuksen, jossa käsitellään ajoneuvojen tyyppihyväksyntää. hyväksyntää. Onhan useita teknisiä asioita, joihin viitataan liitteessä. Puutut, viitataan myös muun muassa siihen, missä vaiheessa ajoneuvo on uusi, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että siinä vaiheessa, kun ajoneuvo testataan, niin sitä on ehkä muutettu. Siihen on pistetty uusia lisäosia, varaosia tai jotain muuta vastaavaa. Joten täytyy varmistaa se, että epäjohdonmukaisuuksia ei tule ja mielestäni komission ydinmääritelmäehdotuksessa antoi sellaisen vaikutelman, että ajoneuvo katsastettaisiin tyyppihyväksyntäkriteerien perusteella, jotka perustuvat siihen, mitkä ne olivat, kun auto oli uusi. Tämä saattaa kuitenkin aiheuttaa ongelmia, koska siinä vaiheessa, kun katsastus tehdään, niin autoon on ehkä liitetty uusia varaosia. Toinen seikka liittyy kuluttajan suojakysymykseen. Koska jos katsotaan kuluttajamarkkinoiden tulostaulua, ja tehän tunnette sen, niin kaikkein alhaisin, tai mitä nyt sanoisin, se markkinasektori, jolla on alhaisin kuluttajien tyytyväisyysaste jo kolmatta vuotta, niin eh, se ala on eh, käytetyt autot. Sillä alalla kuluttajilla on eniten ongelmia. No, tässähän ei voida puuttua kaikkiin asioihin, jotka liittyvät to- käytettyjen autojen hinnoitteluun ja niin edespäin. Mutta vuotuisessa katsastuksessa voidaan auttaa esimerkiksi sellaisissa kysymyksissä, jotka liittyvät eh, kilometri, kilometreillä pelailuun. Jo, useinhan siinä vaiheessa, kun ajoneuvo katsastetaan, niin kilometrimäärätkin kirjataan. Eli jos ostaa käytetyn auton, niin voi tarkastaa, kuinka monta kilometriä sillä oli ajettu silloin, kun se edellisen kerran katsastettiin. No, jos ajoneuvossa on, jos Tähän täytyy kuitenkin tähän ehdotukseen sisällyttää sää, säännös, joka liittyy nimenomaan tähän kilometri, mm, kilometrimäärien palauttamiseen. Ja toinen asia liittyy teknisen informaation saatavuuteen niin, että ajoneuvot voidaan testata esimerkiksi ABC-jarrujen osalta tai muiden sellaisten seikkojen osalta, joita yhä enemmän ja enemmän sähköisesti kontrolloidaan. Tyyppihyväksyntä direktiivissä, jos muistatte, kun Weisgerber oli esittelijänämme, niin me esittimme ehdotuksia, jotka liittyvät tietojen saatavuuteen ja halusimme, että kaikki korjausliikkeetkin saisivat tämän tiedon käsiinsä. Ja myös katsastuskeskukset saisivat tämän tiedon käsiinsä. Joissain maissa hyvin suuret keskukset tekevät katsastuksia, eivätkä niinkään pienet korjaamot. Minun maassani on pitkä historia siitä, että riippumattomat korjaamot Ähm, tekevät näitä katsastuksia, niitä valvotaan ja niille tehdään äh, paikan päällä tehtäviä äh, tarkastuksia säännöllisesti. Ja minä kerran vein yhden äh, vanhan autoni katsastettavaksi paikalliseen kylän korjaamoon. Ja kun olin siellä lauantaina, lauantai-aamuna, niin tarkastajat tulivat tarkastamaan paikan. En usko, että sen vuoksi, että tiesivät, että minä olen esittelijänä tässä ehdotuksessa mutta minä johtovaliokunnassa kerroin tämän, siis kuljetusvaliokunnassa kerroin tämän asian, koska hän on ottanut sellaisen ehdotuksen esiin, että tällaisia tarkastuksia ei pitäisi sallia. Minusta se ei ole hyväksyttävää. Minusta tämä ehdotus oli täysin tarpeeton, joten se sitten äänestettiinkin nurin. Tärkeää on kuitenkin se, että meidän pitää mahdollistaa se, että varaosien valmistajat saavat myös käsinsä kaiken tiedon. Ja koska tämä ehdotus on hyvin laaja, niin meidän täytyy myös antaa joustavuutta näille autojen katsastajille, sellaisille, jotka joutuvat käsittelemään hyvin mutkikkaita laitteita, kuten vaikkapa maatalousajoneuvoja, etc. Sitten näistä vanhoista autoista. No tämäkin vaihtelee maittain. uk kun minun autoni on 30-vuotias, se on nyt vasta 29-vuotias, niin minun ei tarvitsisi katsastuttaa sitä joka vuosi. Minusta tämä ei ole ollenkaan kohtuutonta, koska oma autoni, eh, sillä ajetaan ehkä noin 500 mailia vuodessa, mutta minun kuitenkin täytyy eh, huolatuttaa sitä säännöllisesti, eli minä en tällaista poikkeusta saa. Muilla jäsenvaltioilla on eri tilanne ehkä, mutta tällaisen vanhan auton määritelmä vaihtuu maittain, ja se tulisi jättää jäsenvaltioiden päätettäväksi. Minä en puolla sitä, että olisi tällainen preskriptiivinen määritelmä Euroopan unionin tasolla. Se ei varmasti myöskään edesauttaisi sisämarkkinoita. Mainitsin katsastusten vastavuoroisen tunnustamisen ja olen ottanut tänne esiin muutamia siihen liittyviä elementtejä. Eli tätä minä teille suositan, hyvät kollegat, ehdotuksenani niiden kohtien niiksi kohdiksi tai kommenteiksi, joita haluamme esittää liikennevaliokunnalle. Minä olen jo keskustellut liikennevaliokunnan esittelijän kanssa. Hän pitää meidän ehdotuksiamme hyvinä, että ne tuovat lisäarvoa, mutta myös varjoesittelijät ovat mitä tervetulleimpia esittämään omia tarkistuksia ja aionkin parin seuraavan viikon aikana tavata heitä, jotta voisimme ehkä koordinoida tätä prosessia. Eli mielelläni kuuntelen kommenttejanne ja pyydän ehkä komissiota jakamaan aatoksiaan kanssani siitä, miten ollaan menty eteenpäin. Mr. Eli Van de Kamp, olkaa hyvä. <clears throat> Eh, meneer de voorzitter, dank u zeer. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää tästä eh, selkeästä la- lausunnosta terveestä inko näkökulmasta Tämä on teema, joka Hollannissa ainakin poliittisesti hyvin arka luontoinen. Ja tämä varmasti vaikuttaa ihmisten mielipiteeseen EUsta. Puolet hollantilaisista ei tiedä, mitä EU mielessä tapahtuu, mutta jos puhutaan tyyppihyväksynnästä ja äh, sen sellaisista katsastuksista, niin kaikki hollantilaiset höristävät korviaan. Määritelmissä olen huomannut, Mutta te viittaatte tässä nyt muutamaan liitteeseen. Onko järkevää, että katsastusten määritelmä, eikö se kannattaisi panna tekstiin liitteiden sijasta? Ja johdannossa jo totesittekin, että tämä koskee valmistajien valmistajaa koskevan datan ää, toimittamisesta katsastajille, mutta kattaako artikla 9 itsenäiset ää, katsastuksen tekijät? Tässä puhutaan katsastusviranomaisista, niitä, jotka tekevät katsastuskeskuksissa näitä kokeita, mutta eikö itsenäiset katsastuspalveluiden tarjoajat pitäisi mainita myös? Ja sitten kuljetussektorilla, eikö meidän pitäisi vielä spesifioida te puhutte katsastusasiakirjoista, mutta kuljetussektorilla on omat periaatteensa. Maissa, joissa on iso rahtiliikenne, hyväksyisivätkö ne muiden maiden katsastustuloksia? Ja kun puhutaan tavallisista autoista, Eikö tässä pitäisi myöskin mainita erityisesti sitten raskaammat ajoneuvot, liikeajoneuvot? Ja sitten tässä kysymyksestä pitäisi keskustella vielä kulutusvaliokunnan kollegoiden kanssa. Thank you very much, Mr. President. Um... Kiitos. Minusta näyttää, että olen aina varalla. Eli mitä ymmärrätä sinne nimenikin. Herra Manders on samaa mieltä kanssanne. Heidän mielestään eh, ehdotuksenne ovat asianmukaiset. Hän tukee niitä. Ja se on sopusoinnussa hänen mietintönsä kanssa myös. Se on tietysti tärkeä näkökohta. Herra Manders on kovin sen puolesta, että on molemminpuolinen vastavuorinen tunnistaminen. Laajo toki varmaan tulee tarkistuksellenne sen vuoksi, mutta minä sanoisin omat näkemykseni nyt parlamentti, jonka tunnen parhaiten siellä pohjoisessa, ovat osoittaneet keltaista korttia ja sanovat, että tämä on subsidiariteettiasia. 29 kertaa ovat sen tehneet varmaan. Siinä he ovat Euroopan ennätyksen haltijoita. Ehkäpä siitä saa makua siitä tuesta, joka hallituksilla on liittyykö tämä nyt sitten rajat ylittäviin toimiin. Olen vähän yllättynyt, että tietysti meillä on eri testimalleja. Koko liikkuvuusasia on se, että perustuu siihen, että ylitämme rajat. Se oli se sama juttu kaikille ja Pitäisi luottaa viranomaisiin maissamme. Tämä sanotaan, että voimme tehdä tämän itse. On eräänlainen refleksi. Ehkäpä niin ei pitäisi tehdä. Ehkäpä tämä on keskeistä sille, että saadaan paljon vahvempaa liikkuvuutta Euroopassa. Luotetaan myöskin viranomaisiin ja sääntöihin. Ja saadaan yhteisenkin omat huomioni ja minulle tämä on askel eteenpäin, kun liikkuvuutta parannetaan Euroopassa. Good. Well, thank you. Thank you very much. You may be interested. Kiitoksia kovasti teitä kiinnostaneet monet ovat tyytyväisiä siihen, että tämä on direktiivi eikä asetus, vaikka Manders ei ehkä välttämättä ole tyytyväinen. Um, I'm going to give the floor. I'm... Um, Olen pahoillani siitä, että olemme hiukan myöhässä. Tämä on vasta iltapäivän ensimmäinen uh, aihe. Esittelijä ei valitettavasti päässyt paikalle itse, mutta ehkäpä komissio vielä lyhyekkäisesti voisi lausua kantansa tähän ehdotukseen. Ja voitte reagoida siihen, mitä minä ja varjot ovat olemme sanoneet. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos teille henkilökohtaisesti tästä lausuntoluonnoksesta ja myös valiokunnan jäsenille. Tehdään, että olette panostaneet tähän paljon aikaa. Olette perehtyneet vaikutusarvioon – keskustelu on ollut sisällöksikas. Tämä ei koske ainoastaan tieliikenteen turvallisuutta, vaan paljolti myös sisämarkkinoihin. Siksi olemme oikein tyytyväisiä lausuntoluonnokseesi. Olette lisänneet joukon tärkeitä aspekteja, jotka liittyvät välittömästi sisämarkkinoihin. Otan muutaman esimerkin. Datan saatavuus, Ja tämän ulottaminen itsenäisiin katsastusasemiin sillä lailla, että tiettyjä sääntöjä noudatetaan, on perustava samoin sertifikaatin elektroninen formaatti. Ja olette huomannut, että ITRE-valiokunnan esittelijä Karis menee samaan suuntaan. Toinen tekee tämä kovasti arvostamme antamme vastavuoroisen hyväksynnän vahvistaminen. Artiklat 10 ja 13 erittäin tervetulleita. Ja kohta kahdeksan, joka luo selkeyttä ja koherenssia tyyppihyväksyntänän kanssa. Tämä oli äärimmäisen tärkeää. Kuuluttajan näkö kuulma tämä matkamittari petos kaksen taas 14, 2 ja 14 tarkistukset ovat hyvin tervetulleita. Ja sitten historialliset ajoneuvot. Me pidämme sitä, miten olette yksinkertaistaneet ja selkeyttäneet määritelmää. Se oli tärkeää. Ja tästä puhuttiin, kun meillä oli ensimmäinen keskustelu ehdotuksesta. Yksi asia kuitenkin. Meillä on vähän epäilyjä eri kriteereiden määrittelyssä, joita meillä on tässä määritelmässä alun perin, eli tarkistuksessa neljästä seitsemää. Yksinkertaistaminen voisi olla ok. Yhteisten kriteerien suhteen me ehkä haluaisimme pitää pari sanaa tässä, niin että loppujen lopuksi varmistetaan auton rungon koskemattomuus ja, ja pääosien koskemattomuus säilyy. Kysymys on rajasta, joka täytyy kunnioittaa. Ikäkysymys on yksi. Joku yhteys alkuperäisen autoon täytyy olla. Muuten Kyseessä saattaa olla ajoneuvo, joka on hyvin erilainen kuin alkuperäinen ajoneuvo. Ja sitten nämä kaksi pyöräiset voima-ajoneuvot. Tästä on Tran valiokunnassa täällä puhuttu. Pyrkikää kestämään meitä. Onnekaan me olemme sopineet, että olemme eri mieltä, mutta me uskomme, että, e, e, että iso THS, e kaksi pyöräiset ajoneuvot pitäisi ottaa tähän mukaan jossa on merkittäviä huolenaiheita katsastustestien tyypin suhteen. Olemme paljon selkeyttäneet asioita. Ne olivat visuaalisia kustannukset rajoitettuja. Ne takia asioita, jotka objektiivisesti niitä ei tarvita. Koska kone ja kuljettajan käyttäytyminen käyttää on hyvin erilaista. Keskustellaan tästä ja uskon, että voisimme löytää keinoja, vaikka ne ovat tässä sävellysalueessa. Tämä on vähän toisenlaista. Mutta näytön pohjalta ja sen pohjalta, että tehokkaat kaksi pyöräistä elävät ovat hyvin samanlaisia autoja myös teknologisesti – Nekin täytyy säännöllisesti katsastaa. Ja herra Smithin henkilökohtaisemmat kommentit. Haluaisin vielä kerran tästä, että me todella puhumme erityksestä, joka voimiltaan koskee vähimmäissääntöjä. Totta kai meidän täytyy antaa liikkumatilaa joustavuudelle ja eri tavalla toteuttaa tämä jäsenvaltiossa. Mutta loppujen lopuksi näiden ajo, neuvojen liikkuvuus on sellainen. Ja rajat ylittävä käytettyjen autojen kauppa on sellaisella tasolla, että yhteisiä täytyy, sääntöjä täytyy arvioida uudelleen. Koska me olemme aika lailla löytäneet tasapainon. I think we can, uh, pick up those. Kiitos. Nämä kohdat voidaan ottaa mukaan. Kertoisin esittelijöille, päävaliokunnan aikataulun vuoksi 25. marraskuuta asti on aika jättää tarkistukset. Minä sitten harkitsen sitä, mitä sanoitte näistä romuautoista. Ehkäpä jätän siitä lisää huomioon. Ehkäpä kollegat haluavat parantaa näitä tarkistuksia. 24. huhtikuuta tarkistusten käsittely 25. sitten äänestys. Kiitos kaikille kovasti. Kiitos komissiolle, että se tuli mukaan. Sitten pahoittelut kollegoille. Siirrymme eteenpäin. Ensimmäinen äh, asia otti yliaikaa. Eli puoli tuntia jäljessä ollaan. Toivottavasti se ei aiheuta ongelmia, jos täytyy lähteä yritämme sitten kiihdyttää tahtia. Seuraava lausunto on oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä kauppaoikeudellisissa ja siviiliriita-asioissa. Käsitellään tarkistuksia Hans Peter Majorin mietintöön. Herra Rochefort on tänään. Paris ei ole paikalla. SD-ryhmästä ei tarvitse ketään. Herra Fox ei ole en ole varma, että häneltä on ohjeet minun puoleltani. No, kuullaan Hans-Peter ja Onko komission edustaja? Herra Sastamoin ja olette tervetullut puheenvuoro esittelijälle. Hän esittelee tarkistuksensa. Sitten Rochefort ja muutkin haluavat. Ja komission kommentti. Herra Major. Ja, <clears throat> Vasitsna, liebe kollegat. Tämä on ilahduttava lausunto verrattuna kauppa koska itse olen ainoa esittelijä ja melkein kaikki tarkistukset ovat erittäin hyviä, sopivat tähän yhteyteen, riippumatta siitä, miltä puolelta salia tulevat. 21 tarkistusta on tullut yhteensä. Kahdeksan Espanjasta, viisi Rosforilta, yksi kollega Raptilta. Sanon sen vuoksi, koska minulla on siitä kysymys. Useimmat tarkistuksista ovat erittäin hyviä täydennyksiä ja parannuksia lausuntoon ja saavat minulta sen vuoksi tuen. Tämä koskee erityisesti niitä tarkistuksia, joissa puhutaan parannetusta valistuksesta ja niin, että saataisiin helposti saatavilla olevaa tietoa. Ja jatkokoulutustoimet eh, näille ammattiryhmille, niin se on myös tärkeää. Sen sijaan olen sitä mieltä, että meidän ei pitäisi ottaa esille tiettyjä väestöryhmiä. Minun mielestäni on jo, on jo ihan tarpeeksi oikeuksia ja raja-arvot voivat olla tässä tulla soven, sovelletuiksi ja nämä raja-arvot sitten koskevat kaikkia kansalle riippumatta siitä, mihin ryhmään he kuuluvat väestöä. Tietysti se, että talousasioita täytyy katsoa eri näkökulmasta eri jäsenvaltiossa on selvää. En haluaisi jakaa tässä eri väestöryhmiä, vaan sama laki pätee kaikkiin kansalaisiin. Mitä rikosasioihin oikeusapuun tulee, niin tässä emme ole vastuussa. Rikosasiat ovat kansainvälisiä säännöksiä, vaikka niillä olisikin eh, rajat ylittävä luonne, ja sen vuoksi ei pitäisi tätä asiaa nyt käsitellä. Mitä ranga- rikosoikeudellisesti voidaan tehdä, niin eri alueilla tekijänoikeuksissa niin, niin vaadimme eh, jäsenvaltioita tekemään rangaistavaksi tietyt teot, mutta enempää kompetenssia ei ole vielä. Ymmärsin. Sitten pitää vielä kysyä kollega Raptilta, että miten te tarkoitatte tämän tarkistuksenne? Mainitsen sen lyhyesti tässä, kun tämä on kyse matkustamisesta. Se, joka Kyse on näistä kustannuksista, jotka mm, tulevat tälle hakijalle. Eli tämä esivaihe siis, ei vielä tuomioistuimessa. Rajat ylittävässä tapauksessa tietysti se on paikan päällä oleva asia, kun ei tunneta siellä oikeutta ja lakia. Jos näin on, niin sitten tietysti minimimatkustuskulut. Mutta tietysti jotain toista on sitten matkustuskulut tuomioistuimen istuntoihin, erityisesti jos on kutsuttu ja henkilökohtaisesti täytyy matkustaa eri maahan, mutta että tässä vaiheessa sitten tulisi oikeusapua, se ei ole korrektia. Sehän tulee siellä menettelyn alussa kaikissa jäsenvaltioissa, koska juuri koko prosess, jutun menestysmahdollisuus siinä yritetään saada selville. Ainakin Saksassa on niin useimmissa maissa, jossa minä olen kysynyt, on niin, että sitten myös matkakustannukset ovat katetut, jos oikeusapu annetaan. Mitä muuta sitten, niin sehän on tuomarin päätöksestä kiinni. Tämä itse asiassa ei ole se varsinainen ongelma, vaan meidän pitää myös jäsenvaltiota vaatia te- tekemään vaadittavat parannukset ja käymään laajoja valistuskampanjoita. Mehän olemme useat oikeusalalla töissä ja on todellakin häpeällistä, miten vähän tietoa on. Tietoa EU-oikeusavusta. Kiitos. Um, ähm, Mr. Rochefort tai joku hänen puolestaan. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten herra Mayer sanoi, että meillä on erinomainen mietintä ja erinomainen äh, esittelijä. Erinomainen esittelijä. Eli me etenemme sinne konsensushengessä, missä keskustelu äsken alkoi. Olen muuten samaa mieltä Hermoiden kanssa liittyen siitä, mitä, mitä rikosoikeuden mukaan tulemiseen tulee. Se ei ole IMKon rootelissa. Suhtaudumme, esittelen sanoa, että hän suhtautuu suopeasti ryhmien tarkistukseen. Sanoisin, että hänen omat tarkistuksensa myöskin parantavat tekstiä ja selkeästi tuemme niitä herra Meijer on oikeassa, kun hän pyrkii olemaan selkeämpi liittyen tähän eurooppalaisen as- asianaja ja puulin luomiseksi, joka voisi auttaa. Ja se, että sieltä voisi löytää ne, ää, nämä juristit, joilla on vaadittavat kielet ja jotka tuntevat oikeusjärjestelmät. Koska tämän direktiivin arvioit, mitä koskeva arvio osoittaa, että on käytännön ongelmia oikeusalan asiantuntijoiden nimittämisessä. Omassa maassa Ranskassa pitäisi, pitäisi olla yksi yksikkö, joka tässä vastaa niin siirtämään eteenpäin nämä juristin nimittämiskysymykset ja yksi yksittäinen yksikkö kussakin jäsenvaltiossa – Meijer sanoi äsken, ja olemme samaa mieltä sen kanssa, hän puhui tiedon järjestelmän parantamisesta ja direktiivin artikla 18 parantamisesta. 29.1. keskustelun jälkeen ehdotin muutamia tarkistuksia. Mainitsen kaksi. Mitä tulee kaavakkeiden saatavuuden parantamiseen ja niiden näkyvyyteen, niin Ramajerilla on myös uusi tarkistus. Ja kysynpä vaan. Kun mä, äh, hän haluaa, että tämä kaavake olisi transparentimpi ja luottavampi, että se olisi Word-muodossa. Onko se nyt ihan relevanttia meidän täsmentää, mitä ohjelmaa käyttää? kaavakkeen tekemisessä. Kaikki tietävät, että tämä yritys on amerikkalainen ja sillä on vähän monopolistisia taipumuksia. Ihmisillä voi olla eri koneilla vähän eri ohjelmat. Kävisiköhän herra Maijalle idea, että olisi se parempi, että tästä otettaisiin pois yhden vissin ohjelman nimi, joka kuuluu tietylle yrityksille. Sitten taloudelliset kriteerit. Painetaan jälleen sitä, että eri jäsenmaiden elinkustannusten erojen huomioon ottaminen on hyvin monimutkaista. Tulkinnat voivat erota lähtömaan suhteen ja se, sen mukaan, missä tuomioistuin on, joka voi hylätä tai olla käyttämättä samoja tällaisia kriteerejä. En tiedä, ratkaisemmeko ongelmaa tässä. Haluamme tässä tarkistuksessa vaan eh, olla täsmällisempi sen suhteen, että tämä ongelma täytyy jotenkin ottaa huomioon parhaimmalla mahdollisella tavalla. Minä ajattelin sanoa jotain samanlaista verran Meyer Raptin työn suhteen. Ja pakko myöntää, että kun hänen tekstinsä olen lukenut, näin, on kaksi tulkintaa. Yhden tulkinnan mukaan Rava Rapti pyytää sitä, että kustannukset, ka, kustannukset otetaan huomioon ensimmäinen matka sen jälkeen, kun toki on myönnetty. Ja liittyykö tämä, no, tämä jokin taannehtivaan korvaukseen, kun tämä juristi tavataan? Vai miten? Mutta raptin tekstistä nyt ei ihan selkeästi saa irti tätä asiaa. En ole ihan vakuuttunut tästä. Rama kertoi oman mielipiteensä. Haluaisin myöskin kuulla komission näkemyksen tästä kysymyksestä. Sinnepä tuo. Olemme tehneet työtä korrektisti yhdessä. Ei pidä unohtaa, että... Mutta tietysti me haluamme erityisesti ruokkia juurivaliokunnan valiokunnan äh, mietintöjä. Muita puheenvuoropyyntöjä? Niin. Nyt pyydän, että Saastamoinen kertoo meille, mitä komissiolla on sanottavanaan. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja Voin puhua lyhyesti. Haluaisin kiittää tätäkin valiokuntaa sen osoittamasta kiinnostuksesta tätä direktiiviä kohtaan. Heti kättelyssä voin sanoa, että tämä on siviili oikeuteen liittyvä kysymys, siis yksityisoikeutta, mutta ei rikosoikeutta. Me pidämme, tarkka, tarkastelemme mietintöä kyllä huolellisesti me otamme huomioon mainitsemanne informaatio- ja koulutusasiat. Me tulemme sitä pohtimaan. Myös sen informaation parantamiseen puutumme, joka koskee e-oikeutta. Tällä hetkellä me olemme siirtymässä e-justisportaaliin tämänhetkisestä verkostostamme, ja se mainitaan myös mietinnössänne. Me otamme tämän kyllä huomioon. Joten nyt en aio mennä sen syvemmälle yksityiskohtiin. Haluan vielä kertaalleen sanoa kiitoksia näkemyksistänne. Me otamme ne huomioon siinä vaiheessa, kun jatkamme komission raportista aloitettua työtä. Kiitoksia kovasti. Maier, haluaisitko palata? <clears throat> Lyhyesti Saksassa on esimerkiksi niin, että asiantuntijat jo pystyvät toimimaan internetissä ja siellä on kohta kielestä, että mikä, kuka asiana ja mitä kieltäkin osaa, ranska, espanja, mitä enemmän. Sitten kaivakkeiden saanti, olen samaa mieltä, emme halua mainita mitään firmaa nimeltä. Tärkeintä minulle on, että se on ladattavissa oleva formaatti, jonka voi täyttää, koska harvoin tapahtuu on niin, että tulee kaavake, että se voi kerralla täydentää, koska tulee vielä lisäkysymyksiä, täytyy hakea taustatietoja ja nykyään on niin, että joka kerta se täytyy ladata uudestaan ja ottaa esille uudestaan alusta. Eli se pitää olla ladattava ja täytettävä ja sellainen, jonka voi tallennettava. On tullut esille myös, että kaikki mikä tehdään prosessuaalisesti, mistä tahansa tässä on kyse, niin sama, täytyy olla samassa kohdassa kussakin kaavakkeessa millä kielellä tahansa. Nyt on usein niin, että on yksi kaavake yhdellä kielellä, toinen toisen kielen, toisen maan kielellä ja sitten on tietysti kovin helppoa täyttää, jos on kuva kuvan samanlaiset. Muuten mielestäni tämä on kuluttajien kannalta hyvin tärkeä asia. Ja näin suuri yksimielisyys ilahduttaa. Okay, well thank you very much indeed. Well, we've got your amendments. We're going No niin, tulemme tarkastelemaan 11. huhtikuuta, äh, äänestämään tarkistuksista 11. huhtikuuta. Sitten juuri valiokuntaan tämä asia menee toukokuussa, eli kiitoksia kovasti. Menemme viimeiseen päivän asiaan, nimittäin keskustelemme aiheesta, joka liittyy komission ehdotukseen – julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta. On hienoa, että Pavanova on paikalla ja myös varjoesittelijä. Head ei ole paikalla. Weiler on. Kenen puolesta aiotte puhua? Weilerin, Hedin ja Biilankin on paikalla. Hyvä. Voi olla, että minäkin joudun kommentoimaan. Nyt esittelijä Parvanova, olkaa hyvä, esitelkää. Onko komissiosta joku paikalla? No siellä, kiva. So, can you just introduce yourself? Voitteko esittäytyä, koska et ole listallani? Press the button. Yeah. Painakaa mikrofonia. Yes, uh, good afternoon. Hyvää iltapäivää. Rosalind van der Vlies olen ta, DG just, justiin ää, tasa-arvo-osaston varajohtaja on olla täällä. I didn't quite catch your name, sorry. Nimi on nyt ihan Van der Vlies. Van der Vlies. Kiitos. Rosalind. Now, Mrs. Pavanova. Thank you, President. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Tämä liittyy äh, Redingin rohkean poliittiseen alueeseen, aloitteeseen, joka on paljonkin puhuttanut jo jäsenvaltiossa sidoryhmien kesken. Ja tämä on tehty sen jälkeen, kun tehty lukuisia aloitteita li, lisätä naisten osuutta yritysten johtokunnissa. Vaikka kun jäsenmällä on ollut aikaa kastella asia niin itsesäätely ei ole tulosta tuottanut. Olen tätä aloitetta pitkään kannattanut. Naisten määrän lisääminen parantaa yritysten to- toimintaa ja tuottaa taloudellista tulosta ja Kiinteät ovat tiukka keino, mutta ne ovat välttämättömiä, koska vapaaehtoiset toimet eivät tätä epätasa-arvokuilua ole kaventaneet, eikä pidä unohtaa, että e- e- Euroopan väestö tukee pakollisia kiinteitä laajalti. Kolme neljäsosaa äskettäisen Gallupin mukaan kannattaa, että sukupuolitasapaino korjaamista 49 prosenttia on sitä mieltä, että sakot olisi paras keino tasapainon parantamiseksi. On ihan selvää, että kansalaiset eivät usko, että ilman lainsäädäntöä vapaaehtoisen keinoin tai itsesäätelyn avulla tilannetta voisi parantaa. IMKon esittelijänä olen pyrkinyt laatimaan tasapainoisen tekstin, jossa tämän huomioon valiokunnalle olennaisia tehtäviä emme häiritse sisämarkkinoiden toimintaa, oikeusvarmuutta yrityksille ja kuluttajien preferenssien pitää heijastua yritysten valinnoissa. Tutkimus osoittaa, että naisilla on 70 prosenttia kulutuspäätöksissä, joten naisten osuuden lisääminen voi lisätä lisää tietoa kuluttajan käyttäytymisestä tuotteita, jotka vastaavat naisten tar- tarpeita paremmin ja jotka Toiseksi tärkeintä oli se, että oikeusvarmuutta yrityksissä, jotka toimivat useammalla alueella. Tällä hetkellä jos tässä on diversiteettiä, se voi luoda epävarmuutta ja yritykset vaativat juridiset kehikon, jossa joka takaa markkinoille pääsee selkeät säännöt. Mitä taloudelliseen Ympäristöön tulle konsultit, kuten McKinsey ja Deutsche Bank, ovat osoittaneet, että, eh, että sukupuolten monimuotoisuuden ja johtokunnan toiminnan ja tuoton välillä on korrelaatiota. Naisten osuuden lisääminen pörssiyhtiössä unionissa ei ainoastaan liity sukupuolten tasa-arvon näkökulmaan – ja syrjimättömyysnäkökulmaan. Sillä voi olla organisatorisia ja tuottoon liittyviä vaikutuksia yrityksillä, mikä voi luoda taloudellista kasvua. Väestökriisin aikana myöskin. Nyt ei hyödynnetä puolta Euroopan väestöä. Yritysten johtokunnissa ei saattaa hidastaa talouden kehittymistä. Ja ta- ihmisen pääoman käyttöä. Se, että molempien sukupuolten pätevä sopivien esokkaiden mukana tämmöinen listoille merkitsee, että parit ehdokkaat miehet ja naiset otetaan, valitaan. Pyrimme siihen, että jäsenvaltiot luovat kannustamia yritykselle ja raportoivat sukupuolten tasa-arvon tilanteesta johtokunnissa, että helpotetaan naisten pääsyä bisnesverkostoihin ja että henkilöstöpolitiikkaa rakennetaan niin, että nais, naisten taitoja ja kykyjä on putkessa. Odotan keskustelua. täytyy seurata hyviä käytäntöjä. Kiitos. Thank you very much. Um, Mrs. Amin. Kiitoksia kovasti. Sitten Le Greg ja Weiler saavat, Jerry Ylekin, jos haluaa, saavat puheenvuoron. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluan äh, ilmaista tyytyväisyyteni tähän direktiiviehdotukseen, jonka komissio on esittänyt viime marraskuussa, joka mielestäni ainakin sen perusteella, miten tämä keskustelu on sukeutunut, sehän on ollut erittäin äh, eloisaa jäsenvaltioissa ja täällä – niin nähdäkseni tämä saa kyllä asiat menemään eteenpäin merkittävällä tavalla, erityisesti äh, parlamentaarisen työn kannalta on äh, aivan selvää, että tämä on myös poliittisesti kiintoisa kehityskulku. Tämä teksti on erittäin äh, määrätietoinen, jonka komissio on esittänyt. Ja se on kyllä omiaan parantamaan naisten osallistumista päätöksentekoon kaikilla aloilla. Tämähän on ajankohtainen kysymys ja tämä tietysti vaikuttaa kaikkiin julkisen elämän sektoreihin. Tässä on syytä odotella parempaa tila, pare, tilanteen paranemista sen suhteen, että naiset pääsevät päätöksentekoon osallisiksi paremmin. Ja siksi me haluammekin pohtia, kuinka juuri johtokunnissa, ö, suurten yritysten, yritysten johtokunnissa naisten lukumäärää voidaan parantaa. Ja haluamme oikaista epätasapainoisuuden, epätasa-arvoisuuden, epätasa-arvoisen edustavuuden – Haluamme lopettaa tämän räikeän epätasa-arvon, jolla ei ole mitään syytä, joka tietysti selittyy erilaisilla tavoilla, mutta jolla ei ole mitään tarkoitusta. Tutkimukset, jotka ovat itsenäisiä, jotka liittyvät kilpailukykyyn, yritysten kilpailukykyyn ja yritysten hyvään toimintaan, niin ei ole mitään syytä ylläpitää tämänhetkistä tilannetta. Aivan kuten esittelijä sanoi, niin me yritämme pysyä tämän valiokunnan toimialan puitteissa. Pyrimme optimoimaan henkilöresurssien käytön yritysmaailmassa ja pyrimme poistamaan epätasa-arvoisuutta, jotka muodostavat esteen sisämarkkinoilla. Monet yritykset tekevät yhä enemmän ja enemmän yhteistyötä ja olisi hyvä, jos ne voisivat toimia yhdenmukaisemmissa puitteissa, myös niin, että johtokunnan työ otetaan huomioon. Eli yhtenäistetään myös johtokuntien kokoonpanoa. Sitten yksi pieni kommentti, joka liittyy kansallisvaltion Ranskassa on vuonna 2011 hyväksytty lakiteksti, joka oli parlamentin aloite, aloitteesta tehty teksti. Se ei ollut siis hallituksen lakialoite, vaan se oli parlamentin aloitteesta tullut teksti kahden parlamentaarikon. Kope ja toinen kollega tekivät tämän aloitteen. Ja keskustelu mahdollisti sen, että saatoimme todella saavuttaa tämän tavoitteemme. Eli tällä hetkellä meillä on 40 prosentin naiskiintiövelvoite johtokunnissa vuodesta 2020 alkaen. Ja tämä lainsäädäntö, siitä keskusteltiin siis ja se äänestettiin läpi vuonna 2011 ja on todettava, että sen jälkeen äh, hyvin nopeasti naisten edustus on äh, johtokunnissa lisääntynyt ja vuonna 2014 se on tällainen väli, äh, puolimatkan Krouvi ja vuosi 2020 on sitten se todellinen tavoitevuosi, jolloin ranskalaisten yritysten täytyy todella täyttää tämä tavoite. Ja kesäkuussa 2012 kaikkien ranskalaisten yritysten luvut olivat niin sellaiset, että 23 prosenttia oli naisten edustus. Ja Käkkä Raant, eli Pariisissa pörssissä noteerattujen yritysten johtokunnissa 25 prosenttia oli tämä lukema. Tämä on tietenkin osoitus hyvästä hallinnoinnista kyseisissä yrityksissä. Se on kuitenkin lainsäädännön seurausta tietysti. Eli lainsäädäntö on ollut kyllä ihan oleellista, että tämä kiintiö on saatu aikaan. Ehkä ehkäpä ei nyt tässä tarvitse täydellisesti Ranskan lakia matkia toistaa, mutta kyllä Euroopan unionissakin on eroavaisuuksia. Se on tietysti historian, kulttuurin ja erilaisten käytän, yrityskäytänteiden hedelmää, että tilanne on se, mikä se on eri jäsenvaltioissa. Ja kyllä meidän täytyy löytää löytää sopiva tasapaino. Toisaalta pakotteiden ja toisaalta vapaaehtoisten toimien välillä. Eli direktiiviehdotus on minusta oikein tervetullut. E, olen iloinen Redingin aloitteesta. On tietysti e, e, niin, että tässä voidaan myös tarjota jäsenvaltioille tiettyä joustavuutta, voivat käyttää tavoitte- omien tavoitteidensa täyttämiseksi omissa tilanteissaan omia keinojaan. Ja minusta on tärkeää, että me voimme tällä tavalla tämän tasapainon säilyttää niin, että jokaisen maan erityispiirteet otetaan huomioon, mutta ollaan kuitenkin määrätietoisia – On hyvä, että meillä on myös luvuin mainittuja tavoitteita. Eli kiintiöt ovat erittäin tärkeä väline, myönteinen keino. Ja Euroopan unionissa niitä täytyy soveltaa todellakin käytännössä. Tässä vaiheessa voin olla tyytyväinen komission ehdotukseen ja varmasti me teemme myös tarkistuksia, jotka liittyvät erilaisiin johtajiin. Täytyy siis ylläpitää tasapainoja, ja lähettää vahva poliittinen viesti siitä, kuinka tasa-arvo on tärkeää. se täytyy lähettää yritysmaailmalle niin, että sitä ei ymmärretä ikään kuin tuputtamisena tai puuttumisena yrityksen johdon toimintaan, vaan täytyy kuitenkin olla tiukkana ja tasapuolinen ja saada aikaan sellainen teksti, joka toivottavasti antaa kaikkien välittää myös sen viestin, että myös parlamentin tekemä työ on auttanut, edesauttanut tähän tasapuolisuuden saavuttamiseen. Emme tietenkään halua todellakaan tuputtaa mitään. Eli tavoite on sellainen, joka täytyy todellakin saavuttaa kaikilla elämän aloilla – naisten täytyy olla tasa-arvoisessa asemassa myös talouden alalla. Se on, tässä on kyseessä myös tehokkuus ja kilpailukyky. Kiitoksia tästä kontribuutiosta. Siitä oli paljon apua ja kiintoisaa on äh, nähdä, mitä Ranskassa tapahtuu ja voi olla, että äh, houkutun tässä kohta kertomaan uk tilanteesta. Ja, vielen Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja. Kovin mielenkiintoista tarkastella kaikkia maita, Norja tietysti myös, ja mitä tapahtuu, tai on tapahtunut siellä viime vuosina ja missä ei tapahdu. Olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa, ja pidän hyvänä komission ehdotusta. Mutta ei pitäisi olla turhan kainoja Kyllä tässä kauhistutetaan joitakuita joka tapauksessa. Eihän järki aina voiti ja täytyy auttaa sitten kiintiöillä, ainakin velvoitteilla. Ja juuri Norja, Ranska, Pohjoismaat esimerkit osoittavat, että ilman tietynlaisia kiintiöitä, velvoitteita. Ei, se itse, itse itselle velvoitteen asettaminen ei riitä ainakaan minun maassani, niin tekisi. Eli tämä aloite nyt kun on matkaan saatettu, niin olen siitä tyytyväinen. Itse olen tässä kovasti mukana. Anna Heettiä. Tässä korvaan hän on virallinen varjoesittelijä. Hänellä on muutama huomio ja täydennys, jotka hän haluaisi saattaa esittelijän tietoon. Luen tästä paperista. Mielestäkin tämä, mistä Anna sanoo, jotkut jäsenvaltiot mukaan lukien hänen omaansa eivät Ei ole sellaista järjestelmää, jossa näitä paikkoja julkistettaisiin julkisesti. Sen vuoksi hän haluaisi painottaa tarvetta järjestelmää, jossa voidaan olla avoimia näissä menettelyissä. Muuten ei ole mahdollisuutta sille, että hakijat itse asiassa saisivat tietoa. On myös tärkeää, että on viralliset proseduurit, joissa hakemukset rekisteröitään, jonka myötä hylätyt naiset voisivat jättää valituksen. myös direktiivin soveltamisala. Usein on hyvin tärkeää, että direktiivi itse asiassa muuttaa nykytilannetta, ja sen vuoksi pitäisi olla mahdollista, että myös suuret muut kuin pörssiyhtiöt tulevat direktiivin soveltamisalaan virallisesti Tässähän on vain pörssiyhtiöt Redingille. aina heidän ehdottaa, että myös suuret yhtiöt muunlaiset. Ei pieniä käsityöläispajoja, todella suuret yhtiöt. Viimeinen kohta, jonka hän mainitsee, koskee sanktioita. Mainitsitte joitakin, rahaa tietysti, se on aina mahdollisuus. mutta voisimme luoda ideoita myös muista sanktioista. Tämä on tarpeen, jotta saadaan aikaan hyvä tulos. direktiiville ja tulosten kannalta. Ja tätä hän halusi nyt sitten kertoa esittelijälle. Henkilökohtaisesti haluaisin nyt loppuun sanoa, että iloitsisin kovasti, jos naiset täällä Euroopan parlamentissa voisivat antaa viestin ennen seuraavia Eurooppa-vaaleja. Varmaan aikataulullisestikin se onnistuu. Se olisi äänestysvilkauden kannalta tärkeää. Osallistumisasteemme näyttää jo hyvältä, mutta kun tämä saataisiin laki läpi, niin kaikki fiksut miehet, kuten Malcolm, ne niin otamme myös mukaan. Well, thank you very much. Kiitoksia kovasti tästä rohkaisevasta puheesta. Sitten minä varjoesittelijänä sanon pari sanaa. Ensinnäkin en tie, siis varmasti on ihan hyvä roh, rohkaista naisia ö, tärkeämpiin virkoihin yrityksissä. On selvää, että me emme välttämättä että käytä hyvin koulutettuun työvoiman täyttä potentiaalia. Ja monissa yrityksissä on niin kutsuttu lasikatto. Koko työllistämiskäytäntöä täytyy muuttaa niin, että voimme rohkaista naisia pyrkimään johtopaikkoihin. Kaikki tämä on tärkeää. Ja vaikka olen samaa mieltä siitä, että toimiin täytyy ryhtyä niin, että rohkaistaan naisia ja muutetaan käytänteitä, niin kuitenkin, ja tämä ei ehkä yllätä teitä, minä kuitenkin en ole, kuitenkaan en ole vakuuttunut siitä, että tällainen lakisääteinen vaatimus, joka käytännössä on direktiivi, ja käytännössäkään se ei muuta voi olla, jossa sanotaan, että joka koskee vaikkapa pörssiyhtiöitä, niin en minä usko, että tällainen lakisääteinen velvoite on hyvä signaali. Se tulee olemaan vaikeaa toteuttaa, valvoa sen toteuttamista ja jäsenvaltioiden sanktiot, hallinnolliset sakot ja niin edespäin. No, en oikein niistäkään tiedä. En usko, että laki on oikea keino tässä kohtaa. Mutta paljon voidaan tehdä. Euroopan unioni voi osoittaa esimerkkiä ja johtajuutta ja Redding on näin jo tehnytkin. Myös aivan kuten Parvanova sanoi, hänellä on ollut merkittävä vaikutus. Informaation julkaiseminen ja tietojen antaminen tästä asiasta ihmisille, tapaus, esimerkkejä, roolimalleista puhuminen nuorille naisille, jotka lähtevät yritysmaailmaan, olipa se sitten pienestä yrityksestä tai suuresta, niin ne ovat varmasti tehokkaampia mielipiteiden, mielipidevaikuttajia kuin se, että keskityttäisiin yhteen tiettyyn kategoriaan, eli pörssiyhtiöihin. Ei se välttämättä veisi asioita eteenpäin. Eli tämä on minun näkökulmani. Minä poistaisin tämän lakisääteisyyden ja työstäisin tätä asiaa ihan toiselta kantilta. Ja aivan kuten monet ovat jo tähdentäneet, niin tilanne vaihtelee maittain. On rohkaisevaa, että se mitä Ranskassa tapahtuu. Britanniassa, kun puhutaan uusista nimityksistä pörssiyhtiöihin, niin viimeisimmät luvut ovat, että 36 prosenttia nimityksistä suurin yrityksiin, jotka ovat siis FUTS-indeksissä, niin menee naisille ja 30 prosenttia pienemmissä yrityksissä. Eli Tämä on kyllä rohkaisevaa. Saa nyt nähdä, miten pääsemme tähän 40 prosentin kiintiön kaikissa yrityksissä. Se voi kestää kauan, mutta se, että julkisesti noteratut yritykset tarkastelevat tarkemmin, keitä nimittävät, on tietysti rohkaisevaa. No, minä en välttämättä eh, ole kuitenkaan lainsäädännön puolella. Voi, uskon puhua kaikkien oman ryhmäni jäsenten nimissä. Olen myös ottanut esiin muutamia laajempiakin kantoja, jotka ehkä voivat parantaa tätä asiakirjaa. Haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron tässä vaiheessa? Ehkä Van de Vlies voi nyt sanoa sanaa sen. Tervetuloa vain tänne valiokuntaan. Thank you very much uh, for this warm welcome in the... Kiitos lämpimästä tervetuloa toivotuksesta valiokuntaan. Olemme kovin mielissämme, että valiokunta on kiinnostunut näin tästä tärkeästä ehdotuksesta. Haluamme erityisesti kiittää esittelijää, Rova Parvanova, hänen innostuksestaan ja asian alustuksesta. On hyvä alku ja tässä yhteydessä tietysti haluammekin esittää tämän ehdotuksen teille neuvostolle. Haluaisin kertoa teille muutamista yleisistä tausta-asioista ja sitten yritän lyhyesti vastata esille otettuihin asioihin. Rova Redding itse on sanonut monissa, monen otteeseen, että hän itse ei ole suuri kiintiöfani, mutta hän pitää niiden tuomista tuloksista. Ja tämä ei ole mikään uusi asia. Sukupuolten tasa-arvo on perusarvo sille EU on perustettu. Ja tällä nimenomaisella osa-alueella oli eri sääntelyyrityksiä itsesääntelyn kautta, mitkä eivät valitettavasti onnistuneet. Meillä on ollut suosituksia Euroopan tasolla, epäonnistuivat. Ja sen vuoksi, vaikka sääntely Reading itse ei ole sääntelyväliin tulon kannattaja. Meillä ei ole vaihtoehtoja. Eli eh, ehdotamme oikeasuhtaista menettelyä, direktiiviä, siinä on paljon joustovaraa jäsenvaltioilla toteuttaa, ja siinä tunnustetaan myös se, että jäsenvaltioita on eu jotka ovat lähteneet tavoitesuuntaiseen toimintaan. Mutta ei pitäisi unohtaa, että vaikkakin on hyviä esimerkkejä, on vielä 15 jäsenvaltiota eu jotka ovat tehneet mitään tällä alalla ja eivät todennäköisesti tekisikään. Eli on tarve tehdä välitulo Euroopan tasolla varmistaaksemme, että on minimitulokset kussakin jäsenvaltiossa. Mutta direktiivi on aika ainutlaatuinen siinä, että siinä tunnustetaan jäsenvaltioiden ponnistukset jo tällä alalla. Myöskin ajatellen jäsenvaltiot, jotka eivät ole säätäneet lakeja, on erittäin hyviä esimerkkejä. Erityisesti yksi, nimittäin yhdistynyt kuningaskunta, jossa vapaaehtoisin toimin on saatu tuloksia aikaan. Tätä mallia ei välttämättä voi viedä 15 jäsenvaltioon, jotka eivät ole osoittaneet mitään kiinnostusta tähän asiaan, mutta komissio myös tunnustaa jäsenvaltioiden pyrkimykset, olivat ne sitten lainsäädännöllisiä luonteeltaan tai ei. Ja periaatteessa direktiivi ei halua, että nämä jäsenvaltiot muuttaisivat tapojaan. Heidetetään rauhaan, jos tulokset näissä maissa ovat samantapaiset kuin ne, joihin pyritään tässä ehdotuksessa. Ja mielestäni tämä on hyvin tärkeä näkökohta direktiivissä. Eli rohkaisemme niitä jäsenvaltioita, jotka ovat hyvin toimiin lähteneet sitä jatkamaan. Olemme myös olleet tarkkoja siinä, että ei sotkeuduta yrityksiin, yritystä, yrityksiä koskeviin lakeihin jäsenvaltioissa, ei se koordinoita niihin. Esitämme määrälliset tavoitteet, 40 prosenttia kaikille yrityksille. Mutta yritys, joka ei tavoitetta saavuta, niin se ei tarkoita, että sille tulisi automaattisesti sanktio. Tässä on varmaan väärä väärin käsitys. Puhutaan kiintiöstä, ei kiintiöllä. Sehän on kaloille, ei naisille. Tämä argumentti kuullaan usein. Sitten täytyy selittää, että sanaa kiintiö ei löydetä kemission ehdotuksesta, ei mistään. Ei, tämä ei ole kiintiöehdotus, tämä on määrällinen tavoite, 40 prosenttia pörssiyhtiöille Tähän täytyy päästä avoimuuden kautta. Se, mitä direktiivissä vaaditaan, on se, että yritykset järjestävät avoimet hakumenettelyt, jotka perustuvat tasa-arvo huomioittaviin kriteereihin. Ja tarpeeksi päteviä naisia on, tiedämme sen, jotka todellakin haluaisivat päästä huippupaikoille yrityksissä. He kertovat meille itse asiassa ei ikinä saatu reilua tilaisuutta. Ei ole koskaan ollut avointa hakomenettelyä. Tämä on yksi tärkeistä osatekijöistä ehdotuksessa. Vaadimme yrityksiä, joilla ei ole 40 prosenttia naisia, että lähdetään avoimen hakumenettelyyn. Sitten usein kuullaan, että niin, mutta pakotatte yritykset nimittämään pätemättömiä naisia. Ei se ole totta. Ratkaiseva kriteeri nimityksille on pätevyys. Ja vain, jos on yhtä pätevät hakijat niin direktiivi vaatii, että yritykset asettavat etusijalle siitä sukupuolesta, joka on aliedustettuna. Tätä täytyy myöskin painottaa. Kyse pelkästään naisista. Tässä on kyse sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Ja ehkä on yrityksiä, joissa johtokunta olisi, johtokunnassa olisi enemmän naisia, ja silloin etusia pitäisi antaa miehelle, jos se olisi aliedustettu sukupuoli. Joten olen maininnut joustavuuden jäsenvaltioille, avoimuuden merkityksen. No välineestä. Tämä on kovin tärkeä asia. Haluaisin todellakin ottaa vielä esille lyhyesti, koska tietysti en ole tavannut yhtäkään ihmistä, joka sanoisi, että en oikeastaan haluaisi tasa-arvoa yrityksessä. Kaikki ovat vakuuttuneet, että tämä on tarpeen. Ei pelkästään tasa-arvon näkökulmasta, vaan tässä on myös taloudelliset perustelut. Sitten useat kuitenkin sanoisivat, että ei tarvitse tehdä väliintuloa Euroopan tasolla, eikä varmaankaan tarvitse lähteä lainsäädäntötoimiin. Tässä valitettavasti ainoa vastaus, joka voidaan antaa, on se, että jos toimitaan tavanomaiseen tapaan, niin se ei ole mikään vaihtoehto. Itsesääntelyä on yritetty. Olemme yrittäneet e- suosituksia. Olemme yrittäneet rohkaista yrityksiä ryhtymään toimiin, jäsenvaltioita. Jotkut ovatkin tehneet niin mutta useat eivät ole. Ja sen vuoksi on tärkeää särkeä lasikatto, mutta ehdotamme väliaikaista toimia. Uskomme, että on tärkeää tehdä välintulo nyt, saada aikaan kulttuurimuutos. Mutta uskomme myös, että pidemmällä aikavälillä EU-välitulo ei ole enää tarpeen. Ja sitten kun lasikatto on rikottu, kun on tullut tavanomaiseksi, että hakumenettelyt ovat avoimia, kun on tullut tavanomaiseksi, että johtokunnassa on molempia sukupuolia, niin sitten voimme vetäytyä EU-tason toiminnasta. Ja sen vuoksi väliaikainen toimi, jotta saadaan aikaan avoimuutta ja tasa-arvoa, jotta saadaan realiteeteiksi EUn perusarvoista yksi. Viimeinen kommentti, jos sopii. Tämä ei ole mikään yksi ainoa ihmelääke. Tietysti tarvitaan muitakin toimia. Sen vuoksi komissio on liittänyt ehdotukseen tiedonannon, jossa puhutaan kaikenlaisista erilaisista toimista, jotka ovat yhtä tärkeitä, jotta saadaan aikaan tasa-arvoa käytännössä. Kuten asiat, jotka liittyvät stereotyyppiseen ajatteluun, työn ja kotielämän yhteensovittaminen, koulutusasiat, nämä kaikki ovat tärkeitä asioita edelleen. Mutta meidän mielestämme jos puhutaan taloudellisen päätöksenteon tasa-arvosta, silloin täytyy lähteä kohdennettuihin toimiin kaikkien muiden tasa arvotoimien lisäksi, jotka ovat jo tärkeitä. Kiitos kovasti. Uh, well, thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti. Te olette erittäin taiv- taivuttelevainen tämän asian puolesta puhuja. Sitten vielä esittelijä, haluatteko te vielä sanoa jotain? myös aikataulusta. Thank you very much. Uh, uh, Paljon kiitoksia. Rapporteurs that uh, have been present. And I... Kaikille varjaesittelijälle kiitokset. Sinä lukuna tämä, että puheenjohtaja olemme ainoastaan naisia. Teidän loppusananne komission puheenvuoron jälkeen osoittavat, että, että komission esi- edustajan taivattelukyky, vaan sisällö on vakuuttanut sinua. En ole varma, että olet täysin muuttanut kantaasi, mutta, mutta jos sinun maassasi on tapahtunut hyviä asioita, niin tämä, tämä ei kyllä päde sitten minun maahan tai tästä ongelmamaahan. Sen sijaan, että ajattelee että sinun pitää siinä, tämä hyvä esimerkki pitää tukea meitä, että me pärjäisimme paremmin. Näin sanottua, niin olen estänyt tarkistuksia. En ole tarkastanut sihteeristön kanssa, minkälainen aikataulu teillä on. Niin, olen ymmärtänyt, että lähetätte mietinnön käännettäväksi tänään, eikö niin? Joten 11. huhtikuuta seuraavassa kokouksessa käsittelemme sitä. Torstaina aamupäivällä toivottavasti olette paikalla, niin että voin sen muillekin kertoa. No, joka tapauksessa 11. huhtikuuta on seuraava kokous. Se on torstai aamupäivän kokous. Sitten tarkistuksia käsitellään 29. toukokuuta äänestetään 30. toukokuuta ja naisten oikeuksien valiokunnalta sitten kuulla, mitä sieltä kuuluu. Kiitoksia kovasti. Erittäin kiintoisa iltapäivä. Kiitoksia Van de Vlies komissiosta. Lähettäkää terveiset Redingille. Me olemme tässäkin valiokunnassa Redingin suuri ihaili, suuria ihailijoita. Tämä oli oikein hyödyllinen iltapäivä. Haluan kiittää kaikkia, jotka olivat mukana näissä keskusteluissa. Erittäin tärkeitä keskusteluita olivatkin. Siis 11. huhtikuuta, sen jälkeen seuraava kahden päivän kokous on 24. ja 25. huhtikuuta. Emme kokousta ennen pääsiäistä, joten toivotan kaikille jäsenille ja henkilöstölle oikein mukavaa pääsiäislomaa. Haluan kiittää henkilöstöä, joka on tehnyt kovasti työtä. Paljon työtä, trilogeja ja muuta on ollut meneillään. Ja kuten aina, haluan kiittää myös tulkkeja siitä, että tämän korvaamattoman kortensa kantoivat kekoomme. Oikein mukavaa pääsiäislomaa kaikille ja näemme sitten 11. huhtikuuta.